proszę państwa z opóźnieniem będziemy rozpoczynać aloitamme kokouksen poniedziałku aloitamme hieman myöhässä kuten usein käy maanantaisin kun saavumme kotimaistamme mutta silloin tällä maanantaina täytyy tavata. Joten aloitetaan. Toivon kaikki tervetulleeksi. Hyvät edustajat, vieraat, tulkit. Esittelen myös puhujamme hetken kuluttua, mutta ennen sitä vähän muodollisia asioita. Estyslistan hyväksyminen kohta yksi, jos vastustusta ei esiinny, se hyväksytään puheenjohtajan tiedotukset. Tämän päivän kokous menee verkkoon. Ja täällä on vieraita salissa. Herra Dassin vieraita ja joko saksalaisia lehtiihmisiä, jotka tulevat sitten kirjoittamaan kokouksestamme. Täällä on myöskin raskalaisia journalisteja paikalla. Ranskan kolmas kanavaan journalisteja. Tervetuloa Meillä on kiinnostavia aiheita. Tervetuloa. Ensimmäinen kohta esityslistalla on tutkimus digitaalisen talouden vaikutuksesta ruokaketjun yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja esityksen pitävät Monika Pesce ja Marika Kirovaa. Valdani Vicari et Associatista, italialaisesta firmasta, ja sitten Katrin Somme Hollannista. Wageningenin tutkimuskeskuksesta. Agrivaliokunta pyysi tutkimuksen ja politiikkayksikkö B hallinnoi sitä. Keskustelimme päivän aiheesta marraskuussa 17. halusimme tällaisen tutkimuksen, koska digitaalisessa taloudessa tapahtuu muutoksia. Se vaikuttaa siihen, miten ruokaa tuotetaan ja kulutetaan. Euroopan ruokasektori on aina ollut erittäin innovatiivinen. Ja neljäs maatalouden innovaatiosykli on nopeampi kuin aikaisemmin. Se vaikuttaa koko elintarvikeketjuun, mukaan lukoon tuotantoon. Resurssitehokkaammat tuotantojärjestelmät ovat tarpeellisia. Meidän täytyy huolehtia siitä, että koko elintarvikeketju hyödyntää uusia mahdollisuuksia ja tutkimus analysoi erilaisia murroksellisia teknologioita jotka mahdollistavat digitalouden elintarvikeketjussa täsmäviljely, että internet on yksi puoli, sitten elintarvikejalostuksen innovointi on toinen, mukaan lukien kaikki bisnesinnovaatiot. Ja kolmanneksi tästä saamme hyödyllistä tietoa digitaalitalouden mahdollisuuksista auttaa yhteisen maatalouspolitiikan tehokkaammassa hallinnoinnissa. Politiikka on saas yksikkö B veti siis tätä prosessia. Ja to, toivotankin vieraita kerran tervetulleeksi, toivotan heidät vielä uudestaan tervetulleeksi. Ja pitemmittä puheitta annan puheenvuoron Saatte itse päättää, kuinka minu- monta minuuttia kukin käyttää, mutta ei kuitenkaan enempää kuin 20 minuuttia, kiitos. Jos mahdollista, aina se ei ole. Mutta en kyllä aika keikka. Puheenvuoro on teidän. Okay. Um, good afternoon and um, thanks. Hyvää iltapäivää ja kiitoksia mahdollisuudesta saada esitellä tämä tutkimus. Pyrimme tekemään yhteenvedon tästä erittäin tiiviistä tutkimuksesta. Teillä varmasti on tämä edessänne aika vähin kalvoin. Näin alkuun katsotaan ensin näitä pääsuuntauksia digitaalitalouksissa, digitalisoinnin hyötyjä ja haasteita – sidosryhmien näkökulmia, katsotaan eri kantoja. Sitten mennään enemmän näihin murroksellisiin teknologioihin, jotka on otettu huomioon. Sitten meillä on tapauskohtaiset tutkimukset, jotka löytyvät tuolta mietinnöstä. Vertikaalin integraation vaikutus, YMP-vaikutus ja yhteenveto lopuksi. Kun aloitetaan näistä pääsuutauksissa, niin teknologia vaatimukset ovat kasvuun päin maataloudesta siitä syystä, että siitä voi olla hyötyä viljelijöille tämän päivän haasteisiin vastaamisessa. Tässä puhutaan kasvavasta väestöstä, kasvava kysyntä ja kysyntä erilaisille tuotteille, tuotteille on kasvavaa ostovoimaa, kysyntää, lisäksi Kysyntä kasvaa varsinkin luomutuotteiden kohdalla. Ja liitettävyys on tärkeää, terveyskysymykset, allergiat ja kaikki tällaiset vaikuttavat siihen, millä tavalla kysyntä kasvaa eri tuotteissa. Kaikki tämä mm, on sellaista, että sinne täytyy ottaa huomioon myös ympäristöhaasteet, kasvavat kustannukset – kuten myöskin tarpeet lisätä tuottavuutta ilman, että tällä on valtavaa kustannusvaikutusta. Eli kaikki nämä suuntaukset johtavat siihen, että yhä enemmän halutaan ottaa käyttöön digitaaliteknologiaa maataloudessa. Kuten mainitsimme, kuluttajien tietoisuus luomutuotteista ja uusista tuotteista on kasvamaan päin. Tarvitaan lisätietoa. Ihmiset haluavat tietää, mistä tuotteet ovat peräisin, millä tavalla ne on tuotettu ja kaikki tällaiset elintarvikesuuntaukset ovat markkinajohteisia. Digitalisointi on myös lisäämässä koko arvoketjun kasvua, mikä johtaa tietomäärän lisääntymiseen, tuotteiden lisääntymiseen ja se vaikuttaa myös kaikkiin arvoketjun varrella oleviin toimijoihin. Uusi teknologia tuo mukanaan viljelykäytäntömuutoksia, erilainen vaikutus riippuen maatilan koosta ja erilainen asenne tietysti suhteessa innovaation sekä tilan koosta että viljelijän iästä riippuen. Bioteknologia myös mahdollisesti muokkaa maatalouden tulevaisuutta. Se voi mahdollistaa sen, että voidaan paremmin suhtautua säätiloihin, sairauksiin ja lisäksi saattaa seurata tiettyjä uhkia varsinkin kuluttajapuolelta ja kaikki nämä näkökulmat täytyy ottaa huomioon. Luen tässä nyt aina hieman tätä kalvoa. Vasemmalla meillä on haasteet, haasteet jotka alkavat, kuten mainittiin, tuosta tilakoosta, keskimääräinen tilakoko. Hän Euroopan unionissa poikkeaa voimakkaasti Yhdysvaltain tilakoosta. Hyvin usein tämä myöskin johtaa siihen, että on taitojen puutetta, tietojen puutetta, investointikyvyn puutetta ja viljelijöiden täytyy olla varmoja innovoinnin tehokkuudesta ja riskin vähentymisestä. Hän ei voi nimittäin kantaa sekä epävarmuuden että innovoinnin riskiä, koska hän nyt jo kantaa valtavan määrän erilaisia riskejä, jotka liittyvät itse ympäristöön. No sitten tietysti meillä on digitalisoinnille päävaatimus, joka liittyy melkein maanviljelyyn, vaan on kaikkialla. Tarvitaan laajakaistayhteydet, tarvitaan yhteydet kaikkialle. Ja te, me tiedämme, että Euroopassa tänä päivänä laajakaista ja yhteydet Euroopassa ovat edelleen haasteellisia. Ja tietysti tämä on kaiken kiistelyyn aihe, eli data se, millä tavalla data jaetaan oikeudenmukaisesti, se on yksi päähaasteita, Kuka sen omistaa, kuka sitä hallinnoi. Sillä on kaikella vaikutus siihen, millä tavalla digitalisointia kehitetään. Ja tietysti sitten meillä on muita mahdollisesti aika kielteisiä vaikutuksia, jotka johtavat esimerkiksi työpaikkojen menettämiseen, kun puhutaan maatalouden automatisoinnista ja monopolisoinnista. Tässä uhat tulevat niiden suurten toimijoiden taholta, jotka ovat tulossa markkinoille, jotka ovat niin suuria, että todella kykenevät saamaan aikaiseksi eroja, kun kilpailevat pienempien yksiköiden kanssa. Meillä on myös paljon hyötyjä ja itse hyödyt on luokiteltu alueittain. Jos katsotaan tuolta alusta, meillä on viljelijät, eli lisääntynyt tuotanto, se, että vähennetään tämän tuotannon kustannuksia. Tiedosta on hyötyä, kun tuetaan päätöksentekoprosesseja, jotka ovat erittäin relevantteja tälle kehitykselle ja parempi karjan terveys. Reaaliaikainen data, reaaliaikainen tieto vaikuttaisi olevan kaikkein relevantein suuntaus tällä hetkellä, kuten myöskin parempi tuotelaatu. Julkisella viranomaisella kysymys on itse asiassa siitä, että arvioidaan tämänhetkistä tilannetta kentällä ja saadaan aikaiseksi tehokkaampi YMP. Sitä katsotaan pian. Kun taas katsotaan ympäristöä, niin kaikkein relevantimmat hyödyt liittyvät vähentyneeseen vedenkulutukseen ja tietysti siihen, että yhä useampaa sensoria käytetään ja nämä anturit sitten edesauttavat sitä, että veden käyttöä voidaan järkiperäistää, kuten myöskin torjunta-aineiden käyttöä ja muiden, joita vaaditaan maanviljelyksessä. Ja luonnollisesti sitten meillä on myös uusia toimijoita, agrotech-yritykset, jotka tuovat innovointeja markkinoille. Kaikki nämä edustavat uusia mahdollisuuksia varsinkin pk-yrityksille mutta sitten markkinoille tulee myös uusia toimijoita tähän arvoketjuun mukaan. Eli meillä on uuden teknologian toimijoita, jotka ovat osa tätä arvoketjua, mutta eivät sitä vielä tällä hetkellä ole. Ja sitten tietysti startup-yritysten kehitys. Meillä on paljon erilaisia suuria haasteita, mutta myös tähän liittyviä selkeitä etuja ja hyötyjä. Kun katsotaan sitten sidosryhmien näkökulmasta, meillä on paljon erilaisia sidosryhmiä arvoketjussa, jos aloitetaan aivan alusta. On ensinnäkin ne, jotka tuottavat viljelijöille, joiden täytyy kehittää uusia taitoja, jotka täytyy integroida tiloihin paremmin kuin tähän mennessä. Arvoketjun digitalisointi vaatii sitä, että keräämme paremmin tuota tietoa analysoimme sitä syvällisemmin ja jaamme tuota tietoa. Sillä kaikella on vaikutuksensa myös viljelijöiden tarjo- tarjoajiin. Mm-hmm. Ja jos katsotaan sitten viljelijöitä, niin kaikki eivät tietenkään ole halukkaita hyväksymään niitä varsinkin innovaatioprosessin alussa on suuria muutoksia. Ihanteellista olisi se, että kaikki innovatiivisimmat toimisivat alussa ja sitten seuraavana tulisivat muut siinä vaiheessa, kun innovointia voidaan pidettää, pitää luotettavana ja uskottavana ja on nähty myönteiset vaikutukset omaan toimintaan. Hidas prosessi siis on kyseessä kaikki viljelijät eivät ole siinä mukana samanaikaisesti. Ja joidenkin toimijoiden rooli, esimerkiksi yritysten to- rooli, kun tällaista ympäristöä luodaan, on oleellinen. Jos katsotaan sitten jakelua ja vähittäismyyntiä, nämähän ovat lähimpänä kuluttajia, jotka pyytävät lisätietoa. Nämä haluavat mm, anturinen käyttöönottoa, sillä sillä on taas vaikutus puolestaan heihin ja näin kykenevät tarjoamaan lisätietoa kuluttajille. Samalla toisaalta digitalisointiyhteydessä meillä on myös sähköinen kaupankäynti, joka tuo mukaan uusia toimijoita markkinoille, sellaisia, jotka eivät aiemmin siellä olleet. Tämä taas lisää kilpailua ja mahdollisesti muuttaa myös niitä liiketoimintamalleja, joita näillä yrityksillä on. Yksi elementti, joka ehdottomasti johon kohdistuu suuri vaikutus, on hedelmä- vihannesala, jossa digitalisointi voi nopeuttaa kaikkia prosesseja niin, että parempi laatuista toimintaa voidaan saada aikaiseksi. Kuluttajiin vaikuttaa se, että saadaan lisä, lisätietoa enemmän kuin aiemmin. Ja näin meillä on sellaisia suuntauksia, jotka liittyvät vaikkapa luomutuotantoon, paikalliseen tuotantoon – kaikki tällainen vaatii lisätietoa ja digitalisointi ehdottomasti on tuota tietoa tarjoamassa. Se liittyy myös maanviljelyksen ympäristövaikutuksiin. Startup-yritykset, uudet toimijat markkinoilla myös muokkaavat sitä, millä tavalla markkinat toimivat. Aiemminhan innovointi tapahtui yritysten Monsanton, Bayernin ja Vaspin sisällä, jotka kaikki investoivat paljon rahaa, mutta suuntaus tänä päivänä pikemminkin on se, että ne investoivat vähän sisäiseen tutkimustyöhönsä ja sen sijaan pikemminkin ostavat yrityksiä, jotka tuottavat innovointia yrityksen ulkopuolella. Kyseessä ovat uuden tyyppiset taidot, uuden tyyppinen innovaatio ja nämä haluavat paremminkin in, integroida sen sen sijaan, että kehittäisivät sitä sisäisesti. Voimakas suuntaus Yhdysvalloissa, mutta Euroopassa suuntaus näyttäisi pikemminkin menevän yhteistyön suuntaan näiden ulkoisten yksiköiden kanssa, jotka aiheuttavat innovointia ja suurten yritysten välillä, jotka ovat erikoistuneita viljelyksiin. Jos katsotaan kansainvälisiä ja hallitusten ja valtion järjestelmiä, niin ovat tietysti kiinnostuneita myös siitä, että yhteiskunnallisiin ongelmiin pureudutaan. Veden kulutuksen vähentäminen, torjunta-aineiden käytön vähentäminen, vähennetään maanviljelyksen aiheuttamia ilmastonmuutosvaikutuksia, lisääntynyt elintarviketurvallisuus, maaseudun kehityksen tukeminen, nämä kaikki ovat sellaisia haasteita, joihin digitalisoinnilla voidaan pureutua. Ja luonnollisesti sitten myös tieteellinen näkökulma. Eli se, että kaikki tieto on saatavilla, tarjoaa lisätietoa, joka mahdollistaa lisäinnovoinnit. Eli siirrän tässä nyt sitten puheenvuoron kollegalleni. Kiitoksia kovasti, Monika. Jo ehdotusvaiheessa teknologiat erotellaan kolmeen kategoriaan. Sellaiset, joiden vaikutus on suuri, joilla on keskisuuri vaikutus ja sitten matalavaikutteiset teknologiat. Esineiden internet, internet tekoäly, suuret tietomäärät ja niin edelleen kuuluvat näihin teknologioihin, joilla on korkea tai hyvin korkea merkitys ja vaikutus lyhyellä aikavälillä. Sen teknologiat, jotka vaikuttavat melko paljon, ovat nekin hyvin edistyksellisiä teknologioita, mutta niiden vaikutukset ovat varmasti pitkäkestoisempia. Lohkoketju, maailmanlaajuiset navigointi järjestelmät ja niin edelleen kuuluvat tällaisiin. Nämä ovat hyvin tärkeitä myös muiden teknologioiden tukemisessa, mutta on teknologioita, joiden ei ollut oleteta vaikuttavan laajasti. ICT, laajakaista, teknologia ja niin edelleen ovat tällaisia. Meillä on yhdeksän tapaustutkimusta ja Niistä neljä perustuu Smart Agri Hub toimintoihin. Tässä katsotaan tilannetta tästä päivästä lähtien tiloilla. Eli tässä on tapauksia, joita ei ole pitkään aikaan tutkittu, mutta niitä valmistellaan nyt tässä ehdotusvaiheessa. Tämä kattaa esimerkiksi antibioottien käytön, monialateknologiat, IoT, tekoälyn ja suuret tietomäärät ja tutkimus on tehty Saksassa. Sitten hedelmien erilaisten sairauksien nopea havaitseminen oli mukana yhdessä tutkimuksessa. Tässäkin katsottiin tekoälyä, yhdistettiin se robotisaatioon ja esineiden internettiin. Tämä koski viiniviljelyä, oliiveja ja korkkipuita Iberian niemimaalla Espanjassa ja Portugalissa. Sitten suuria tietomääriä koskeva tutkimus, eli siinä katsotaan eri tietolähteistä tulevia tietoja. Sato, eläinten terveys, erilaiset tiedot sadosta ja niin edelleen ovat tässä mukana. Ja tähän liittyvät lisäksi robotisaatioesineiden internet. Ja vielä toinen tapaus Kreikasta. Tämäkin liittyy droneihin, satelliitteihin ja esineiden internettiin. Tässä katsottiin vihanneksia. Ja sitten otin tähän mukaan myös yhdysvaltalais- tapauksen hydroponiikka. Siinä tutkittiin esimerkiksi yrttejä. Ja näiden merkittävästi vaikuttavien teknologioiden lisäksi tässä on otettu mukaan myös lohkoketjuteknologiatutkimus mukana oli 30 maata ja katsottiin esimerkiksi maidon kananmunien, lohen ja appelsiinien arvoketjua. Tässä katsottiin myös virtuaalitodellisuustapauksia. Ne ovat kuluttajien kannalta erityisen mielenkiintoisia arvoketjun aikana. UK on McDonald's oli tässä mukana. Kuluttajat pystyvät näin näkemään, mitä esimerkiksi perunan korjuussa tapahtui. Sitten meillä oli Mistral-hankkeeseen liittyvä kysymys, jossa lennokein kartoitettiin eri maa-alueita. Sitten air businesses ja bioresurssit ja toimitusketjun optimointi. Siinä katsottiin logistiikkaa, kuljetusta, varastointia ja suunnittelua tähän tehokkuutta. Mitä tässä analysoitiin vertikaalisessa integroinnissa? Tässä nämä luokiteltiin kolmeen. Ensimmäisessä luokassa viitattiin arvoketjun tehokkuuteen siinä tapauksessa. Panoksia käytettiin tehokkaasti, vähennettiin riskejä esimerkiksi sairauksien osalta. Katsottiin kosteutta ja tämä liittyy tehokkuuden kartoittamiseen myös tässä Air Business Case-tapauksessa. Sitten toinen luokka, jossa oli lyhyempi arvoketju, tämä liittyi laajempiin yrityksiin. Mukana olivat big data-tapaukset ja kolmas luokka – koski sitten sitä, että kuluttajat yhdistetään tai tuodaan lähemmäs tuottajia. Tässä katsottiin virtuaalitodellisuutta ja lohkoketjua. YMPn tavoitteita arvioitiin näiden tapausten perusteella ja markkinan vakauden säilyttämiseksi Nämä näyttävät toimivan varsin hyvin. Voidaan saada avoimuutta tietoihin, lisätä markkinavakautta, vähentää riskejä. Sitten YMPn tavoitteisiin kuuluu myös se, että vastataan kuluttajien tarpeisiin, madalletaan hintoja, vähennetään riskejä, lisätään tehokkuutta ja pyritään siihen, että kuluttajat voivat myös jäljittää tuotteita lohkoketjun ja virtuaalisen todellisuuden kautta. Halutaan myös parantaa maatalouden kilpailukykyä ja nämä kaikki tapaukset ovat tässä mielessä suotuisia. Jos käytetään panoksia tehokkaasti, voidaan myös vähentää ympäristölle koituvaa haittaa kuluttaa, parantaa kiertotaloutta ja näin voidaan vaikuttaa myös kuluttajapaineeseen lohkoketjun kautta. Ilmastonmuutoksen mukautuminen, sekin on tässä suhteessa suotuisaa. Tässä pystytään esimerkiksi lyhentämään kuljetusketjuja, vähentämään hiilidioksidijalanjälkeä. Esimerkiksi lohkoketjutapauksissa Tässä on kuitenkin kaksi asiaa, jotka eivät ole yhtä suotuisia. Esimerkiksi monimuotoisuuden säilyttäminen – Jos jatketaan vanhan mallin, on selvää, että näihin tavoitteisiin ei päästä. To conclude, so what are the main... Uh, Ihan lopuksi, mitkä ovat nämä tärkeimmät murrokselliset tekijät, jotka vetävät teknologian muutosta. Ympäristömuutos, ilmastonmuutos vaarantavat viljelyä. Kysynnän epävarmuus kaupungistumisen vuoksi ja koska ihmiset siirtyvät maaseudulta kaupunkialueelle, väestön kasvu ja yhteiskunnalliset muutokset, jotka jo mainitsimme, ja tuotannon optimisointitarpeet korkeiden ja kasvavien kustannusten vuoksi. Mutta täällä on myös jotakin myönteisiä tekijöitä, jotka voivat kiihdyttää digitalisoitumista arvoketjussa. Kuten mainitsin, kuluttajat muuttuvat, heidän tapansa, tarpeensa, he haluavat, tarvitsevat ja pyytävät enemmän informaatiota. Eli arvoketjun täytyy sopeutua infrastruktuuri kehittyy, mainitsin laajakaista verkoston, se on mahdollista, joka täytyy olla olemassa. Politiikka voi sitä kiihdyttää. Datan saatavuus ja avoin data, kysymykset siitä, kuka omistaa datan, kuinka dataa käsitellään. Tämä voi olla joko mahdollista tai uhka. Ja riittävät tutkimus- ja kehitysinvestoinnit teknologian kehittymisen tukemiseksi. Me olemme vielä varhaisvaiheessa. Vaikutukset näkyvät vain, jos investointeja tapahtuu. Ja sitten vaikutus arvoketjuun. Eli integraation lisäksi meillä on muita vaikutuksia, kuten maataloustuotannon riskien väheneminen, sammeista yksi eväintekijä. riskit, jotka kytkeytyvät ympäristöhaasteisiin, tuotannon tehokkuus, kuuden kasvu ja se, että täytyy sopeutua markkinamuutoksen tarpeisiin. Meidän täytyy käyttää muita resursseja tehokkaammin. Logistiikkatiedot kautta arvoketju. Meidän täytyy olla tehokkaampia, jotta vältämme hävikkiä ruoan alueellakin. Ja kuluttajat saavat uusia mahdollisuuksia ymmärtää yhtäältä ruoan alkuperää ja toisaalta myöskin prosessointia. Anteeksi, että tämä oli vähän pitkäksi. Ja nyt vastaamme kysymyksiin. Bardzo dziękujemy paniom za prezentację. Kiitoksia esityksestä. Ja nyt kysymyksiä ja vastauksia. Aihe ei ole helpoin. herra Agnew halusi puheenvuoron, mutta hän on nyt kiireinen, joten Häusling. Ah, schön, dass Sie gelingen, da als erstes was zu sagen. Ja, Sie haben ja viel äh, von neuen Technologien bis... Mukava saada kommentoida tätä aivan aluksi. Tässä puhuttiin teknologioista, kaikki kuulostaa hienolta, mutta onko kaikki järkevää, se on toinen kysymys. Tunteeko herra Horsia? En tiedä. Hän on johtava teknologian kehittäjä ja laitteiden kehittäjä. Vihreällä viikolla Berliinissä hän totesi, että näiden teknologioiden mahdollisuuksia usein yliarvioidaan ja olemassa olevia teknologioita olisi ehkä monissa tapauksissa parempi käyttää. Olen hänen kanssaan yhtä mieltä. Konsernit ovat usein toiveikkaita, viittasitte Monsantoon ja McDonaldsin kaltaisiin toimiin. Niitähän nämä kiinnostavat valtavasti. Monsanto on yksi valtava toimija. Ja tässä pohdittiin sitä, kenelle tiedot esimerkiksi kuuluvat, ketkä niitä hallinnoivat ja ketkä takaavat viljelijöille sen, että tietoja ei käytetä väärin. Tähän kysymykseen ei ole vielä vastattu lainkaan, mutta vastaus pitäisi kyllä saada olisi kuulla, hienoa kuulla teiltä jotakin. Toiseksi viittasitte siihen, että tästä olisi hyötyä myös ympäristölle. Tässä puhutaan siitä, että voitaisiin käyttää entistä vähemmän kasvinsuojeluaineita, mutta onko teillä jokin tutkimus tämän tueksi? Itse en tällaisia tunne. teknologioita käytetään tietysti näiden aineiden käytön optimoimiseksi, mutta ei tämä välttämättä tarkoita sitä, että kasvintorjunta-aineita käytettäisiin vähemmän. Eli se, että uskotaan, että automaattisesti uusilla teknologioilla voitaisiin käyttää esimerkiksi entistä vähemmän kasvintorjunta-aineita, ei välttämättä vasta todellisuutta, tai se on ainakin spekulaatiota. Puhuitte myös siitä, että uusilla teknologioilla voidaan vähentää veden käyttöä, kyllä. Täytyy kuitenkin pitää mielessä jo vuosikymmeniä käytössä olleet teknologiat. Tässä nyt yritetään maalailla kuvaa siitä, että uudella teknologialla kaikki hoituu, mutta mutta usein ratkaistaan vain ongelmia, joita on uuden teknologian myötä synnytetty. Luomuviljelijänä olisi hienoa, että tässä todella nyt viljelijät todella lähtisivät tutkimaan itse maata, jota viljelevät ja mitä siellä on. Kiertotalous olisi asia, johon pitäisi kiinnittää huomiota eikä katsoa vain uusia teknologioita. Eli itse olen hieman epäileväinen. Komissio YMPn uudistuksessa nivoo tähän valtavia odotuksia. Ajatellaan, että uudet teknologiat ratkaisevat kaikki ongelmat. Minusta näin ei todellakaan voida ajatella. Politiikan puolelta haluaisin esittää varoituksen sanan sen suhteen, että kaikki rahat suunnattaisiin vain tähän. Tässä tuli selväksi jo se, että erityisesti suuret toimijat hyötyisivät tällaisesta ja eivät niinkään pienet. Meillä on vähän enemmän aikaa tänään. Ja minä pohdin, mitä herra Häittämä sanoisi. Hän tarkastelee maataloutta vähän eri näkökulmasta kuin me. Mutta meillä on oikeutemme mielipiteisiin. Totta on, että uusi teknologia on kallista. sen täytyy johtaa säästöihin. Kukapa muuten laskut maksaisi? Sitten on tämä kysymys datasta. Katsotaan. Hoibush. Kiitoksia. Niin. Tehän itsekin otitte tämän esille, Sikirski. Tässä kysymys on nimenomaan datan omistuksesta. Kuka pääsee niihin käsiksi? millä tavalla tulevaisuudessa niitä hallinnoidaan. Useinhan kysymyksessä on kovinkin henkilökohtaiset tiedot. Esimerkiksi jos robottien valmistajalla esimerkiksi on paljon tietoa käytettävissään ja meidän, meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla tuota dataa voidaan käsitellä. Voidaanko sillä tehdä omia kokeita, voidaanko siitä muodostaa tilasta ja niin poispäin. Sanoitte tuossa päätössanoissa, että viljelijöitä täytyy viedä siihen suuntaan, että nämä olisivat teknologiaystävällisiä. Minusta tuntuu, että ylipäätään maanviljelys on kovin teknologia myötämielistä. Ei sodan jälkeisenä aikana ole yhtäkään toimialaa, joka ei olisi näin paljon luottanut teknologiaan. Mutta kysytään, että minkälaista teknologiaa tässä on kyseessä, missä, mitkä takeet meillä on sen käytölle. Ja jos otan teknologiaa käyttöön tilalla, niin, niin silloinhan sen täytyy tuoda jonkunnäköistä lisäarvoa. Se täytyy nähdä, täytyy saada aikaiseksi todellisia säästöjä tai jotain muuta. Ja joskus on kerta kaikkiaan vain niin, että vähemmällä teknologialla, yksinkertaisemmalla sellaisella olisi päästy helpompaan lopputulokseen. Myös tähän täytyy kiinnittää huomiota. Ja jos sitä käytetään vain siihen, että aina tuotetaan vain tehokkaammin ja halvemmalla, ilman että katsotaan sitä, mitä yleisesti ottaen meidän täytyisi ryhtyä tekemään tuotantoteknologiamme suhteen, miten se vaikuttaa ympäristöön ja ilmastoon, niin silloin ei lisäteknologiasta ole kyllä mitään hyötyä kyllä voin tukea tätä teknologian lisäämistä, mutta meidän täytyy nimenomaan tarkkaan katsoa sitä, mitä ja millä alalla lisätään ja mitä sitten loppujen lopuksi, kuka on se taho, joka tästä hyötyy. Hyvin moni asia on vielä tässä suhteessa selvittämättä. Dziękujemy, Madame Neuchel. Kiitos. Vorstellung. Neuchel. Kiitoksia näistä esityksistä. Mielestäni olisi epärealistista ajatella, että kun teknologia otetaan käyttöön, että olisi jokin ala, joka ei ainakaan yrittäisi lähentyä näitä uusia teknologioita. Muistan erään luvun siitä, että vain 20 prosenttia Euroopan viljelijöistä tällä hetkellä käyttävät yhdellä tavalla teknologiaa. Esimerkiksi siirtävät tietoja internetin välityksellä. Ja näyttää siltä, että vain pieni ryhmä yrittää muuttaa maataloutta teknologian keinoin. Miten otatte kantaa tähän? Sanoitte yhdessä vaiheessa, että on ongelma jos YMPn tavoitteet asetetaan keskiöön, niin puhutaan monimuotoisuuden säilyttämisestä. Te siellä jo nyökyttelette, näinhän hyväksyttäisiin tavallaan sitten se, että tietyt maatalouden muodot häviäisivät. Ei siitä edes keskusteltaisi, vaan se hyväksyttäisiin. Ja toinen ristiriitainen kysymys on kiertotalouden tai pienten kiertotalouden muotojen edistäminen. Tätähän haluamme alueellisuuden nimissä edistää ja pitää tehdä selväksi se, että teknologian kehitykselle voidaan periaatteessa ratkaista joitakin ongelmia, mutta saada, saatetaan myös luoda uusia ongelmia tätä kautta. Ja tässä hieman rypistelin otsaani, kun kuulin usein mainittavan tehokkuusvoitot. No, tämä onnistuu vain tietyissä tilanteissa. Voidaan saada vain tiettyä ajallista etua, koska muuthan kirjivät meidät umpeen tai tämän eron umpeen nopeasti. Eurooppa voi hetkellisesti olla johtoasemassa, mutta tämä on vain ajallisesti rajoitettu asema. Pitää katsoa, miten voidaan päästä toisille markkinoille, miten saadaan tuotannossa etusia tai jalostuksessa etusia. Ja tästä haluaisin kuulla teidän kantanne. Onko tällainen jatkuva kilpailu järkevää pitkällä aikavälillä? Olette kyllä oikeassa siinä, että teknologiat voivat tässä kilpailussa auttaa jo osittain, mutta tämä ei ole järjestelmäkysymys, vaan tässä kenties saadaan nopeutettua hetkellisesti kehitystä. Euroopan pitäisi pohtia pari, paljon enemmän aivan perustavanlaatuisia kysymyksiä esimerkiksi siitä, minkälaista maataloutta haluamme. Haluammeko tietynlaista eurooppalaistettua maataloutta ja me, minua kiinnostaisi se, mitä tästä sanotte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 Kiitoksia. Haluaisin vain todeta, että omassa työssäni olen käsitellyt näitä kysymyksiä kovasti. Ja älykylät esimerkiksi ovat tärkeässä asemassa tässä suhteessa. Digitalisointi on asia, jota me emme voi pysäyttää, mutta tärkeää on myös katsoa sitä, että se ei saa vaarantaa tämänhetkistä tilannetta. Ja Malta pako ei saa voimistua. Tästä syystä, kun tarkastellaan tätä tilannetta, niin meidän täytyy todellakin pyrkiä täytäntöpanemaan sitä, mitä tässä juuri mainitsitte. Jos meillä on edelleen tällaiset valtavat erot, jossa vain 44 prosenttia viljelijöistä pääsee käyttämään riittäviä verkostoja, niin tämä aiheuttaa tuolla ongelmia myös tulevaisuudesta. Myös maaseutualueella toinen ongelma on se, että, että ei ole olemassa tuollaista perusliiketoimintamallia. Eli me tarvitsemme ratkaisuja jäsenvaltioiden tasolla ja meidän täytyy myös taata se, että maaseutualueella on riittävät yhteydet. Perustuotanto, perusmaataloustuotanto, sillä on paljon erilaisia mahdollisuuksia, varsinkin kun katsotaan voimavarojen oikeaa käyttöä, lannoitteiden, veden ja Samalla täytyy tarkastella myös sitä, millä tavalla tätä nykyaikaista koneistusta parannetaan. Tässä on mielestäni valtavia mahdollisuuksia hyödyntää koneistamista tällä alalla. Samoin myös jäljitettävyys on tärkeässä asemassa, sillä kuluttajat haluavat yhä tarkemmin tietää, mistä heidän tuotteensa ovat peräisin. Ja meidän täytyy mielestäni taata jäljitettävyys meidän tulee taata myös se, että kaikki nämä teknologiat eivät ole vain yhden käyttäjäosan käytettävissä, vaan myös pientilat ja keskisuuret tilat voivat saada käyttöönsä näitä. Tällä tavalla meillä on myös kyky rajoittaa maatalous tuotannon haittavaikutuksia ja voimme katsoa sitä, mikä tilanne on vaikkapa Sloveniassa, jossa kuluttajat voivat olla var- varmoja mobiilisovellusten avulla jäljitettävyydestä. Tämä mielestäni on uusi mahdollisuus, eikä se koske pelkästään suurtilallisia, vaan myös pieniä tiloja. Tämän lisäksi meidän täytyy myös taata liikkuvuuskäsitteen käyttöönotto maaseutualueella. Tänä päivänä 10 prosenttia väestöstämme voi hyödyntää julkisia liiku- liikennevälineitä, ilmaisia sellaisia. Ja näin maaseutu matkailu esimerkiksi. Kaikki tämä täytyy liittää eri sovellusten ja varten teknologian avulla toisiinsa. Uudet teknologia käsitteet, jotka liittyvät esimerkiksi lohkoketjuihin – kaikki tämä täytyy ottaa huomioon. Meillä täytyy olla laajapohjainen visio, jota viedään eteenpäin. Ja haluan todeta, että tunnen useita ihmisiä ympärilläni, jotka eivät valita esimerkiksi maidon tuotantopuolella ja muilla aloilla, jossa robottisaatio on käytössä. Olen vakuuttunut siitä, että luonnollisestikin on pelkoja ja erilaisia ongelmia pienyrityksissä. Ja tästä syystä meidän täytyy tehdä riittävästi ponnistuksia. Ja maatalouspolitiikka tässä suhteessa on tärkeässä asemassa. Minä en suinkaan pelkää sitä, että ongelmia saattaisi syntyä tästä syystä. Teknologian ja innovointien lisäksi meidän täytyy myös ottaa ehdottomasti huomioon yhteiskunnalliset näkökulmat. Ja tässä suhteessa käsittääkseni meillä on paljon erilaisia mahdollisuuksia. Minä puolustan voimakkaasti sitä, että, että emme pelkäisi näitä suuntauksia, vaan meidän täytyy tiedottaa näistä kuluttajille, veronmaksajille ja tarjota mahdollisuuksia luoda erilaisia mahdollisuuksia myös pienviljelijöille. Tämän lisäksi minä kannatan voimakkaasti uutta yhteistä maatalouspolitiikkaa ja kaikkea sitä, mikä tuohon politiikkaan liittyy. Vielä kerran kiitokset tästä esityksestä. Pra, pra, prawie, prawie nas przekonałeś. Prawie nas przekonałeś, ale zobaczymy co... Lähes vakuutit meidät. Katsotaan, mitä professori De Castro aikoo sanoa. Grazie, presidente. No, e... Kiitos, puheenjohtaja. Omassa puheenvuorossani jatkan hieman siitä, mitä Bogovic sanoi. Tarvitsemme innovaatioita ja usein pienet yritykset maatalousalalla tarvitsevat näitä. Tiedämme, että organisatorinen ja kaupallinen puoli on entistä tärkeämpiä, jotta pienet yrittäjät – voivat olla kilpailukykyisiä, heidän pitää saada, tai jotta he voivat saada voittoja, he tarvitsevat innovointia. Mutta kysymykseni liittyy kuluttajiin, joista puhuitte. Kuluttajat haluavat entistä enemmän tietoa tuotteista ja parlamentti onkin aina edistänyt ajatusta siitä, että elintarviketuotteiden alkuperä olisi selkeä. Te puhuitte eri teknologioista, erityisesti lohkoketjusta ja haluaisin tietää, miten sillä voidaan edistää tätä asiaa. Dziękuję profesorze, madame Katainen. Kiitoksia johtaja. Mä kuulun ehdottomasti itse siihen joukkoon, joka kannattaa kaikenlaisia innovaatioita ja digitalisaatioita ja näin mielellään niissä ennemminkin mahdollisuuksia kuin, kuin uhkia. Nämä tietyt ongelmakohdat tietysti tiedostaen, mutta ei kuitenkaan niihin kokonaan kompastuen. Sen takia tervehdin ilolla tätä digitalisaatioasiaa ja täytyy saman tien todeta, että kyllähän tiloilla käytetään jo paljon digitalisaatiota. Tietysti hyvin vaihdelle ympäri, ympäri Eurooppaa tilanne on hyvin erilainen jo jo sellainen perusasia, että onko tiloille saatavissa kunnollista laajakaistaa, onko internetyhteydet semmoisia, että, että pystytään ihan sitä perusmaataloustyötä tekemään niin kuin edes kohtuullisella tasolla. Ei ole, ei ole niin kuin tasa-arvoista Euroopassa ja ollaan hyvin, hyvin eri lähtökohdissa. Ja sen takia tämäkin asia pitäisi ensin selvittää ja saada jonkunlaiseen hyvälle tasolle niin kuin koko Euroopassa, että voidaan sitten mennä myöskin yhtä, yhtä jalkaa eteenpäin pidemmälle erilaisiin innovaatioihin alkuperämerkinnät on yksi sellainen asia, mihin jäsenmaat hyvin eri tavalla suhtautuvat. Ja, ja tuota, kun me puhutaan kuluttajien ja tuottajien välisestä yhteistyöstä ja siitä, että heille saataisiin niin kuin lyhyen ketjun päähän se yhteys, niin totta kai digitalisaatio on siinä se ratkaisu. Mutta jos alkuperä ei kiinnosta kuin muutamia jäsenmaita, sillä tavalla, että se jäljitettävyys meni, menisi aivan niin kuin tilalle saakka, niin tämä on myös asia, joka pitäisi saada, saada niin kuin, koko Euroopan tasolla yhteiseksi asiaksi ja yhteiseksi päämääräksi. Tiloille asti selvi, selvyys siitä, että mistä tuote on tullut. Näin myöskin näin, että pienet ja suuret tuottajat ja toimijat eivät tässä ole, ei, niitä ei aseteta vastakkain, vaan pienetkin tuottajat nimenomaan digitalisaation ansiosta pääsevät paremmin mukaan ja esimerkiksi kauppaamaan niitä omia, omia tuotteitaan ja, ja jalosteitaan. On kuitenkin huomattava se, että voi tulla ongelmia muun muassa yksityisyyden suojan kanssa ja, ja sen kysymyksen kanssa, että kuka sen datan, datan omistaa ja missä määrin sitä voidaan avoimesti käyttää. Ja totta kai tämän tyyppiset tekniset ongelmat täytyy ratkaista, mutta, mutta tuota, digitalisaatiota kaiken kaikkiaan täytyy viedä eteenpäin. Pan poseł Andriu. Andrzej. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin pahoittelen sitä, että en ollut alussa paikalla ja en ollut mukana kuulemassa esitystänne. No, muutama kommentti vain näiden no, muiden kommenttien lisäksi, joita minulla on. Minäkin suhtaudun myönteisesti innovaatioon ja digitalisointiin, mutta se kysymys, joka meitä koskee, on, että mitä se palvelee minkälaista maatalousmallia se palvelee. Jos todellakin tämä digitalisointi ja kaikki se, mikä on yleisesti ottaen innovointia, jos sen tavoitteena on parantaa elintarviketurvallisuutta, ihmisten terveyttä ja niin poispäin, ympäristötilaa, niin tietenkään ei saa epäröidä, vaan pitää mennä heti tällä tiellä eteenpäin. Meidän täytyy ehdottomasti silloin toimia, jos tilanne on tämä. Ja meidän täytyy katsoa, millä tavalla voidaan näin viedä eteenpäin myös kestävää kehitystä. Ja mitä kollega Bukovitskin totesi, niin silloin meidän täytyy luonnollisesti tätä tukea. Uuden teknologian ei saa antaa lisätä eri maatalousmallien välistä kuilua. Hyvin voisi kyllä kuvitella, että näin tapahtuu ja se aiheuttaa tällaisia hyperkeskittymiä. Meidän täytyy siis katsoa sitä, että tutkimus- ja kehitysyhteistyö vie meitä oikeaan suuntaan ja näin me voimme yhdessä määritellä sen maatalousmallin, jota me haluamme noudatettavan. Eli tämä on tärkeää sekä kansallisella, eurooppalaisella että kansainvälisellä tasolla. Ja meidän täytyy saada aikaiseksi sellaisia käyttöperiaatteita, joita voimme tukea ilman sitä, voi lopputulos olla vielä huonompi kuin se tilanne, josta lähdettiin liikkeelle. Kiitoksia. Państwa, <clears throat> wyczerpaliśmy listę, listę mówców. Ja mam taką, taką wątpliwość ze, z mojej strony, bo podmioty, biznes, sięgnie, już sięgnął po daleko posuniętą. Minulla on itselläni epäilyksiä. Me olemme käyneet puhujalista läpi, minulla on itsellä epäilyksiä yritysten suhteen. Nehän tavoittelevat voittoa. Ja teknologia mahdollistaa voiton tavoittelun. Voihan säädellä, mutta On alueita, joissa nuo yritykset eivät ole kiinnostuneita seurattavuudesta, joka on välttämätöntä. Ja sitten on sääntöjen noudattaminen. Ne ovat asiat, joita täytyy miettiä Euroopan tasolla, ehkäpä maailmanlaajuisesti. Kukaan muu ei ole kiinnostunut avaimella kortilla pelaamisesta. Me olemme vastuussa näiden asioiden säätelystä komissiossa, parlamentissa – Nyt annan puheenvuoron vastauksia varten. Toivottavasti kirjasimme nyt esitetyt kysymykset oikein ylös. Emmekä todennäköisesti pystynyt vastaamaan aivan kaikkiin kysymyksiin yksityiskohtaisesti. Lähdetäänpä liikkeelle ensimmäisestä kysymyksestä joka liittyi siihen, että yliarvioitiin näiden teknologioiden käytön mahdollisia vaikutuksia tiloihin, ympäristöön ja niin edelleen. Raportissa me pyrimme korostamaan sitä tosiseikkaa, että teknologioiden mahdollinen vaikutus ei jakaudu tasaisesti kautta koko arvoketjun ensinnäkään tai yksittäisen arvoketjun elementtien välillä, vaan kokoon liittyvät kysymykset, investointien tyypit, joita vaaditaan, vaikuttavat tähän. Ja kun puhumme tilakoosta, niin tässä ei ole kyseessä vain investoinnin vaikutus, vaan myös hyödyn vaikutus. Vuonna 2010 Galileo-virasto GSA teki testejä, joiden perusteella satelliittinavigointijärjestelmä vaikutti vain tietyn tilakoon ylittäviin tiloihin. Muuten kävi niin, että kustannukset ylittivät hyödyt. Emme sano nyt, että näin välttämättä aina olisi on erilaisia testejä ja yrityksiä, jotka myyvät näihin teknologioihin liittyviä palveluita, jotka mittaavat vaikutuksia, mittaavat vedenkäytön vähentymistä, kasvintorjunta, kasvinsuojeluaineiden, torjunta-aineiden käytön vähentymistä ja niin edelleen. Kopernikuksen ja GN SSN lähentymisen kautta meillä on nyt uudenlaisia testejä ja markkinoilla on tietoa. En välttämättä nyt puhuisi tieteellisistä tutkimuksista tässä yhteydessä. Tämä liittyy tiettyihin markkinoilla jo hetken aikaa olleisiin teknologian muotoihin. Kaukokartoitus, satelliitti, navigointi on tällaisia. Jos puhumme lohkoketjusta tai tekoälystä, olemme vasta näiden innovaatioiden testauksen alkuvaiheessa, kun katsotaan tiloja. Eli vaikutukset selviävät vasta myöhemmässä vaiheessa. Teknologioiden vaikutukset eivät siis ole kaikilla samanlaisia. Tutkimuksessa mainitaan eräs seikka, ja se liittyy jakamistalouteen – sen avulla todennäköisesti myös pienemmät tilat voivat hyötyä tästä kaikesta. Tässäkin täytyy muistaa, että olemme vasta suuntauksen alkumetreillä, mutta jo nyt on sovellukseiden avulla voidaan jakaa tiettyjä tietoja, mittatietoja ja niin edelleen, joten on mahdollisuuksia sille, että kaikki voivat hyötyä innovaatioista melko tasapäisesti. Se, mistä te puhuitte, on aivan oikein ja mekin mainitsimme sen. Se tosi asia, että viljelijät eivät pysty kantamaan kaikkia riskejä, on juuri tämä asia. Erityisesti pienviljelijöiden pitää saada muilta, kenties suuremmilta yrityksiltä vakuutuksia, vakuutteluita, siis sellaisilta, jotka testaavat näitä teknologioita tai tarjoavat, tarjoavat palveluita. Ne voivat osittain kantaa riskejä, mikäli teknologia epäonnistuu. Näinkin saattaa käydä. Ehkä testejä tarvitaan useita, tarvitaan muutoksia teknologian jotta päästään tilanteeseen, jossa teknologia tuo mukanaan vain hyötyjä eikä virheitä tai muita riskejä. Tämä on aivan kelpo tai käypä mahdollisuus teknologioiden kohdalla. Kuten sanottiin, teknologiat eivät pysäytä kulkuaan. On suuria toimijoita, Euroopan ulkopuolisia toimijoita, jotka investoivat paljonkin joihinkin näistä teknologioista ja tuovat teknologioita markkinoille niin, että tämä todennäköisesti vain hankaloittaa monopoliasemaa, kuten täällä aikaisemmin sanottiin, tai tekee sitä entistä vakavamman. Okei, okay. uh, I want to follow. Haluaisin jatkaa tuosta Omassa tutkimuksessamme emme ajatelleet, että ottaisimme kantaa digitalisoitumisen puolesta tästä vastaan. Me tarkastelimme sitä, mitä tapahtuu maailmassa, kun teknologia etenee. Ja jotkut hyötyvät valtavasti. Ja kuten Monika sanoi, Alibaba ja hyötyy siitä – usein suuret monikansalliset ja markkinavoimat tukevat näitä trendejä. Aina mikä on varmaa on, että ihmiset, jotka ottavat tähän osaa, hyötyvät tästä tulojen suhteen ja kilpailukyvyn suhteen. Ja kysymys on, miten nämä muut yhteiskunnan tavoitteista sosiaalinen osallistuminen, ilmastonmuutos, miten ne hyötyvät puhuivat tästä. Onko tämä sitten hyvä asia vai huono asia? Meidän ei ole päättäminen, onko tämä hyvä vai huono asia. Meidän pitää ottaa huomioon kaikki tavoitteet huomioon ja pitää hyödyntää mahdollisuuksia. study, we mitä uh, mentioned the cooperatives. Mainitsemme tutkimuksessa ja haasteiden suhteen ehkäpä isommat yritykset voisivat olla tällaisia välittäjiä näissä haasteissa, voisivat luoda yhteyden ympäristökysymysten kanssa ja muiden kehitysten välillä tällaiset tietomeklarit, niillä voi olla tärkeä rooli näissä kehityksissä. Täydentäisin vielä tähän. Eli nämä kolme näin voivat saada yleisen näkemyksen eri teknologioihin ja siihen, mitä hyötyjä niistä voidaan saada. Luonnollisestakaan ne eivät kykene ratkaisemaan kaikkia maatalouteen liittyviä ongelmia, se on aivan selvä ympäristönäkökulmasta katsoen kaikki, mikä liittyy siihen, että vähennetään lannoitteiden käyttöä, veden käyttöä ja niin poispäin, on tärkeää. Ja esineiden internetin hyödyntäminen, eri antureiden käyttäminen. Tavoitehan tässä on se, että valvotaan ja seurataan. Eli ne ajatukset, jotka muokkaavat tämänhetkistä käyttöä, ovat tärkeitä ennaltaehkäisylle ja varovaisuudelle. Ja meillä on kohdennettua käyttöä sen sijaan, että käytetään lannoitteita sairauden estoon vain silloin, kun niitä tarvitaan, käytettäisiin niitä tulevaisuudessa. Tämä teknologia mahdollistaa sen, että viljelijät voivat seurata tilannetta ja saada älykkäämpää käyttöä aikaiseksi sen sijaan, että täysin jättäisivät ne käyttämättä. Kysymys on enemmänkin siitä, että mennään toiseen suuntaan käytetään aineita siis silloin, kun niitä ehdottomasti vain tarvitaan. Ja toinen ajatus on se, että kyseessä ei ole se, että tavoite ei ole aina pelkästään tuotannon lisääminen, sillä jos tuotanto on älykkäämpää, silloin viljelijät voivat edelleenkin lisätä voittoaan, vaikka kysyntä onkin tasaista. That's the big one. Mm-hmm. <laughs> um, one element that is, that is for... Yksi varmastikin kriittinen tekijä. Jos katsotaan huomioon, vaikka siihen on hankala puuttua. Se on kysymys siitä, miten teknologia pitäisi muuttaa viljelykäytänteitä. se on, että jos viljelijöille puhuu, Heitä usein stressaa se, että heitä menee liikaa aikaa tietokoneen äärellä datan kanssa tehdä jotain, joka ei ole heidän työnsä. He ovat viljelijöitä, he haluavat tehdä viljelytyötä. Yksi haaste on, miten hyödyntää kaikkea tätä informaatiota tavalla, jotta viljelijät saavat vain sen informaation, että päätöksentekoon tarvitaan, mutta niin, että heitä, heiltä ei vaadita asiantuntijuutta jossain, jonka asiantuntija he eivät ole, eli massadatan analysointi. Ja mainitsinkin jo, että startupista, agrotech-yrityksistä tulee osa valioketjua, koska virallista ei voi tulla datan analysoijia. He eivät ole big data-ihmisiä tarvitsevat ihmisiä, jotka tekevät päätöksiä heille silloin, kun päätöksenteko on tärkeää. Totta kai tässä on jonkinlainen trade-off sen suhteen, mitä digitaalinen teknologia vaikuttaa arvoketjuun. Ja missä vaiheessa arvoketjuun nämä yritykset toimivat niin, että se ei muuta viljelijöiden viljelyä, koska viljelijät haluavat olla viljelijöitä. He ovat olleet tehokkaita juuri viljelytyössä. Ja se on haaste. Tätän omistajuus. Se on aivan pointti. Enkä usko, että meillä on vastausta siihen, mitä data pitäisi käsitellä. Ainakaan ei ole mitään markkinavetoista vastausta. Olemme arvioineet digitalisoitumisen vaikutusta arvoketjuun ja sitten saa sitten sitä kiinni, kenen kanssa puhuu arvoketjussa, koska vastaukset vaihtelevat. Tätä voi olla sensitiivistä, mutta toisille tämä on rahaa. Datan omistus merkitsee bisneksen kasvua avoin data ei jotakin toimijoita ehkä ilahduttaisi. Eikä tämä pidä ainoastaan maatalouteen, monen muuhunkin teollisuuteen pätee sama, kun ne kulkevat digitalisoitumisprosessin läpi. Tämä on iso keskustelu ja puhtaasti poliittinen. Ei ole yhtä ja ainutta vastausta. Data topic, äh, Datasta. Tutkimuksessamme eritellään erilaiset tiedot toisistaan ja on tärkeää ottaa huomioon se, että tiedot todella poikkeavat toisistaan, siksi niitä pitää myös käsitellä eri tavoin. On dataa, jota saadaan teknisesti koneelta, sitten on dataa, joka on henkilötietoja. Ja meillä on totta kai tietosuoja-asetus, joka on astumassa voimaan tai on astunut voimaan. Ja olipa ala tai henkilö mikä tahansa, niin tämä EU-lainsäädäntö suojaa henkilötietoja aina. Ja sitten on tietoja tai dataa, jota anturit ja uusi teknologia keräävät Tähän liittyy myös se, miten data kerätään, miten se varastoidaan. Sekin on tärkeää ja se otettiin aiheena mukaan tutkimukseen, johon haluttiin keskittyä. Uh, just, Lisäisin uh, niin, jotain datan suhteen EU-projektissa Internet ja Ruoka 2020 ja äly älykkäät maatalouden navat. Siellä puhutaan usein älykkäästä infrastruktuurista. Ei pikemminkään tiedon jakamisesta, koska se on bisnekselle vaikeata. Ja sitten tämä sali oli ja koskeva kysymys. En tiedä paljonko sitä pitäisi puhua. Lohkoketjut on transaktiorekisteri. rekisteri ja on sellainen, että kaikki transaktiot rekisteröidään. Sinä tarvitaan inhimillistä kontrollia. Se lisää seurattavuutta. Sitä voidaan käyttää hiilidioksidipäästöihin, ympäristötarkoituksiin – ja sillä voi tehokkaasti raportoida arvoketjusta ilman häiriöitä, joka voi lisätä luottamusta kuluttajien ja viljelijöiden välillä. Vaikka asiasta useampia tutkimuksia meidän mukaan, sillä ei ole välittömästi merkitystä, mutta se on jotain, jota pitää seurata. China. Uh... Äh, lohkoketjuihin lisätäkseni on kaksi asiaa, jotka ovat aivan spesifejä lohkoketjuteknologiassa. Ensinnäkin hajautettu teknologia on kyseessä, eli me ei ole mitään viranomaista tai näköistä sääntelykehystä sen ympärillä. Ja toinen tärkeä kysymys koskee sitä, että se on niin sanotusti turvattu, sillä kaikki tieto on salattua. Eli keskuksen ja vastaanottajan välillä kulkeva tieto on salauksessa. Siksi sitä sanotaan salatuksi tiedoksi. Ja tuota tietoa ei saa myös poistettua, eikä sitä voida vähentää, kun se kerran on lähetetty. Eli kun se kerran on tuon ketjun sisällä, on se tietoa, johon ei kukaan pääse koskemaan tuossa arvoketjussa. Esimerkki tästä pari-kolme vuotta sitten meillä oli kananmunien saastumistilanne Ranskassa. Oli vaikea nähdä, mistä kohdin tuota arvoketjua saastuminen tapahtui ja mitkä ovat ne paikat, jotka saivat näitä saastuneita munia. Kyseessä on esimerkki sellaisessa tapauksessa, jossa loukkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää. Silloin tieto rekisteröidään, tallennetaan ja välitetään kaikille ryhmille ja näin voidaan helpommin tunnistaa tuo saastumislähde arvoketjussa ja nähdä, mitkä tuotteet ja mitkä jakeluketjut kuuluivat sen piiriin. Państwo, jeśli nie ma pytań, to myślę, że Pani miałaby no. Jos lisäkysymyksiä ei ole, lopetetaan tähän. Vaikka aihe onkin todella laaja. Mutta tiedon jakaminen, jonkinlainen järjestys tiedon jakamisessa on väistämätöntä ja olennaista innovoinnin ja edistyksen varmistamiseksi, kun viljelijä tekee päätöksen. Heidän pitäisi tietysti osallistua myös datan analyysi. Totta kai jotkut konsulttifirmat voisivat laittaa esimerkiksi tilastollista aineistoa, mutta viimekätinen päätös on viljelijän käsissä. Ei voi odottaa, että viljelijä kävelee vain pitkin peltoja eikä sitä muuta tekään. uskon, että viljelijät alkavat ottaa tähän ja he ovat halukkaampia ottamaan tällaisen vähän yleisemmän näkökulman myös informaatioteknologian käyttöön. Tähän aiheeseen palannemme tulevaisuudessa. Saarassa parlamentissa paljon kiitoksia raportista ja analyysistä. Kysymykset ovat oikein relevantteja. Ja ne avaavat uusia näköaloja teknologian. Kahden minuutin tekninen breikki ennen kuin aloitetaan seuraava kohta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Ja nyt siirretään seuraavaan esityslistan kohtaan. Ennen kuin toivotan vieraat tervetulleeksi, kertoisi, että seuraava kohta on julkinen kuuleminen aiheesta yhteisen maatalouspolitiikan suoritusperustein sen kehityksen kehys. Kehyksen kehitys. Tämä on osa nykyistä lainsäädäntötyötämme olemme siirtymässä suoritusperusteisempaan maatalouspolitiikkaan. Ja tämä on tärkeä osa komission ehdottamaa pakettia. Siksi kuulemisen tarkoitus on arvioida nykyistä seuranta- ja arviointikehikkoa ja oppia siitä ajatellen lainsäädäntöehdotusta. Haluaisin kiittää kolmea puhujaa, jotka ystävällisesti suostuvat ottamaan osaa kuulemiseen. Aloitetaan keskustelu. Annan puheen nyt ensimmäiselle asiantuntijalle, Antonio Limunelle. Ego Istituto Zooprofilattico Sperimentale Mezzogiornete Italian kokeelliseen äh, to, torjuntakeskuksen johtajan sen jälkeen Vavrzenic Chuba, joka on Poznanin yliopistoon agribusinesseen professori ja sitten kolmas puhuja Yves Maanre, joka on Farm Euroopan puheenjohtaja. Mutta pitemmittä puhetta, siis puheenvuoroa. Herra Antonio Limonelle. Grazie, grazie Presidente. Il mio nome è difficile. Kiitoksia. Mikrofoni ei ole päällä. Io sono un campano. Olen siis kotoisin Kampanjan maakunnasta täältä Porticin instituutista. Rakennuksella on 200-vuotinen historia. Me huolehdimme elintarviketurvallisuudesta ja tämä on tällainen alueellinen toimija, joka turvaa kansalaisten terveyden ja tuotannon, jota meillä on. Meillä on objektiivisia strategisia tavoitteita kampanjan alueella kolmella tasolla. Haluamme olla alueena innovatiivisia, haluamme uudistaa tilojamme ja nyt näyttää siltä, että maataloudessa on meillä entistä enemmän nuoria mukana, myös koko Italiassa. Me myös pyrimme siihen, että alueemme voi olla entistä vihreämpi, niin että maatalous olisi kestävämpää, arvostettaisiin maatalousalueita ja myös suojeltaisiin ympäristöä. Tämä on meille aivan tärkein painopistealue. Sitten kampanja solidaarinen alue. Halutaan laadukasta elämää ja palveluita maaseutualueelle. Tässä on kuvattu tällaista alueellista mallia, jossa otetaan huomioon monimuotoisuus. Kampanjan alue ei ole mitenkään yhtenäinen, vaan alueelta toiselle vaihteluita on paljon. Joskus tilanne voi olla jopa hankala, koska monimuotoisuus on niin suurta. Tämä kenties vaikuttaa siihen, miten YMPn tukea saadaan, koska alue on niin moni, moninainen. Ja tämä johtuu maantieteellisistä eroista ja siitä, että alueet kampanjan maakunnassa todella ovat niin erilaisia keskenään. Tässä viitataan tulos reserviin tai varaukseen 31. joulukuuta 2018. Työsarkaa vielä riittää, kuten kuvasta näkyy. Yhteiset arviointipuitteet, joihin vuoden 2014-2020 YMP pohjaa, tuo mukanaan tiettyjä arvioita. Käyn läpi vain nykyjärjestelmää. Yhteinen arviointikehys pitää mukanaan kaksi elementtiä. Yksi niistä on yhtenäinen kaikille jäsenvaltioille ja toisessa sitten jäsenvaltioiden tuotosten pitää tulla arvioiduiksi ja pitää katsoa asetettuja tavoitteita sekä alueellisten että kansallisten ohjelmien kautta. Olemme tässä nyt asettaneet tietynlaisen rajan. Tässä puhutaan erilaisista indikaattoreista, vaikutus, tuotos, tulos, indikaattoreista ja niin edelleen. Usein kuitenkin näitä on hankala arvioida ja meistä näitä pitäisi yksinkertaistaa entisestään. Jos katsotaan suoritusperusteista kehystä, ehkäpä budjetin arviointi vuositasolla on aika hankalaa. Monet muut Italian maakunnista ovat olleet samanlaisessa hankalassa järjestelmässä. Tämä uhkaa johtaa siihen, että ohjelmat hidastuvat. Yksi vuosi on liian lyhyt arviointiaika ja tätä aikaa pitäisi pidentää. Sitten toisen tyyppinen arviointi katsotaan seuraavan ohjelmakauden YMPtä 2021-2027. Mihin arvioilla pyritään? Katsotaan tukitoimityyppiä, halutaan parantaa tukitoimia, tehostaa niitä, pyritään lisäämään avoimuutta. Ja tässä pitäisi pystyä osoittamaan yhteisön politiikassa aikansaatu edistys. Se, että näitä erilaisia menoja arvioidaan ja niitä pitää raportoida on aivan oikein, mutta tähänkin liittyy tiettyjä rajoitteita, jotka liittyy tietynlaiseen logiikkaan. tulosten mittaamisen järjestelmän yksinkertaistamisen heikkous. Tässä on monia riskielementtejä, jotka taas johtavat siihen, että tavoitteita on hankala arvioida. Tavoitteenahan on yksinkertaistaminen, tästä aina puhutaan, mutta se ei aina kuitenkaan toteudu. Pelkästään menot, menojen arviointi ei E- ei riitä. Pitää katsoa myös tuotos, tulos- ja vaikutusindikaattoreita. Tämä on hyvä asia, mutta myös monimutkainen asia. Ja olen valmis käymään keskustelua tästä asiasta. Maaseudun kehittämisen laajentaminen koskeman koko YMPtä saattaisi kuitenkin olla tietty raja. Eri paikallisen aluetason toimet Italiassa pohtivat sitä, miten tämä voisi toimia – halutaan yksinkertaistaa, mutta tässä on kuitenkin hyvin monimutkaisia ja turhiakin kriteereitä käytössä, joita komissio ehdottaa. Jos ollaan tekemässä nyt pukua, ja tässä räätäli on Brysselissä, ja pitää pyrkiä sitten saamaan mittatilauspuku henkilölle, joka on tuhansien kilometrien päässä. Ja puvun pitäisi olla mahdollisimman sopiva siitä huolimatta, niin ei tämä helppoa ole. Kuten tiedämme, tämä YMP on vaikea taiteen laji, mutta tähän kannattaa tietysti panostaa. Strategisissa YMPn suunnitelmissa, se on tässä kaikkein merkittävin osa, siellä voisi olla tulosperusteinen, tai siellä on tulosperusteinen lähestymistapa. toisaalta sitten, kun on tietty ohjelma ja halutaan, että niitä myös noudatetaan, jos rahoitusta annetaan. Tämä on aivan oikein. Pitää saada tietää, miten periferiassa rahat käytetään. Tähän kuitenkin liittyy arviointi, jossa, jossa tuotosindikaattoreita ei voida käyttää täysin vapaasti. Tässä pitää olla nyt hienovaraisuutta. Tässä pitää katsoa arvioitua tulosta, saavutettua tulosta ja kenties pitäisi mahdollisimman totuudenmukaisesti katsoa tuloksia ja saavutettuja tuloksia. Mutta se, että tässä toimitaan näin monimutkaisesti ja jätetään aloitteita liikaa, alueille saattaa olla liian hankalaa. Hankkeita on paljon ja ne ovat hyvin monimutkaisia. Vihreän taloudenkaan puitteissa tämä ei välttämättä toimisi. Sen sijaan olisi järkevää ympäristön ja ilmaston osalta käyttää näitä indikaattoreita. Nekin ovat hyvin tärkeitä viljelijöille. Meillä pitää olla yhteinen nimittäjä jonka kautta sitten saadaan aika kestävää toimintaa, siirrytään uudenlaiseen tuotantoon. Mutta jos toimittaisiin niin, että palkittaisiin parhaat tilat avokätisemmin. Näin tulkitsen tätä uutta YMPtä vuosilla 2021-2027. Tässä on kyseessä malli, jossa katsotaan suoritusta ja tuloksia jossa pystytään tulkitsemaan sitten näitä tuloksia strategiasuunnitelmissa. Tiedän kuitenkin, että on alueita, erityisesti oma alueeni, on sellainen, ovat sellaisia, että koska tämä on niin hankalaa, tässä kenties mennään takapakkia. On vanhoja maatalouden harjoittamismuotoja, joita jo antiikin aikana harjoitettiin. Eli mm, paimenet toimivat aivan samaan mallin kuin antiikin aikana toimivat. Ja minä vetoan komissioon siinä, että kun katsotaan näitä ohjelmia, pitää ottaa huomioon se, minkälainen alue on. Jos tilannetta ei kokonaisvaltaisesti oteta huomioon, niin kaikki hyvät aikomukset mm, häviävät tässä matkan varrella. Ja jos räätäli ei kunnolla tiedä, mihin hänen tekemänsä vaatteet päätyvät, niin silloin tässä piilee vaara siitä, että vaatteet eivät istukaan hyvin. Määrärahojen järkevä käyttö perustuu kahteen asiaan. Ensinnäkin pitää luottaa alueisiin, kuitenkin niin, että toimitaan järkevästi ja maltillisesti. Ja työ on tehtävä myös hyvin säntillisesti, jotta määrärahoja ei hukata. Tämä on hyvin tärkeää. Eurooppa on meille tärkeä. Se on niin tärkeää, että emme voi jättää huomiota vaikutuksia, joita se tuottaa. Vaikka kaukaisilla maaseutualueilla pitää pystyä toimimaan tietyllä tavalla. Toivottavasti Eurooppa haluaa arvostaa tällaista toimintaa eikä tuhota sitä. Kiitoksia. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do... Kiitos. Nyt meillä on seuraava puhuja. Hassari Chubak pyydän. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että sain kutsun tänne paikalle. Näin alkuun muutama selvityksen sana. Olen kiinnostunut lainsäädäntöprosessista ja talouspuolesta. Ja kun nyt tässä puhutaan maanviljelysympäristöstä, minua pyydettiin kertomaan teille tutkimuksemme tuloksia. Tulen puolesta. Joten esimerkkini ovat myös sieltä. Aion puhua neljästä eri osa-alueesta. Vai puhunko englantia? Oni, żeby tłumacze, tłumacze zdążyli. E, jeżeli chodzi... Puhun Pierwsze pytanie. E, jeżeli dotyczące wsparcia i decyzji o... Ensimmäinen kohta, joka koskee tulotukia. Ja tilamääritelmiä. Tässä olemme saamassa tietoja. Ja meidän täytyy tarkastella tuota mallia ja tilamääritelmää. Maatalousmallimme perustuu perhetiloihin ja siksi olemme tarkastelleet kolmea eri kriteeriä, joista ensimmäinen on se, että tässä puhutaan yksittäisistä perhetiloista – ainakin 50 prosenttia työvoimasta tulee tuolta tilalta. Tavallisesti kyseessä ovat perheenjäsenet ja kyseessä on myös taloudellinen kriteeri. Me lähdemme liikkeelle siitä, että tämä minimipalkkaa, riippuu siitä, millä tavalla sitä katsotaan. No itse tuloksista 12 miljoonasta tilasta, jos vähennetään 10 prosenttia näistä tiloista, niin tässä vaiheessa lopputuloksena on noin 5 miljoonaa tilaa. Ja minimikriteeri, jos katsotaan tuota nettominimipalkkaa, niin päästään noin 4 miljoonaan tilaan. Ja suurmittakaavan kaupalliset tilat eivät ole perhetiloja, eli jos katsotaan tuota minimipalkkakriteeriä, niin Meillä on noin 3,6 miljoonaa perhetilaa, eli noin 30 prosenttia kaikista tiloista EU:ssa. Jos katsotaan taas sitten tuota nettokeskipalkkaa, niin lopputulokseksi tulee noin 500 000 perhetilaa jossa keskimääräinen tulo on noin 5 prosenttia ja 5 prosenttia tiloista tuottaa noin 20 prosenttia arvosta. Nyt meillä on tässä eri maiden osuuskuntamuotoiset tilat. Ja jos tuota arvoa katsotaan, niin pienet tällaiset tilat tuottavat peretiloja vastaavan määrän. Minkä seurauksena tämä ympäristö saadaan aikaiseksi investointeja. Ja jos katsotaan näitä kriteereitä, tässä on kyseessä kaavakuva, joka pohjautuu Puolan esimerkkiin, joka osoittaa, mitä tapahtuu, jos meillä YMPtä ei olisi. Sekä suorien tukien että nykyaikaistamisen kohdalla. Eli nettoarvo osoittaa sen, että investointipuolella vuoden 2004 jälkeen ollaan noin viidessä miljardissa eurossa. Siis EU-jäsenyytemme alusta lähtien. Toisin sanoen tämä tulos merkitsee sitä, että meillä on ollut merkittävä investointien kasvu ja uskon, että suurin osa näistä investoinneista ovat olleet myös innovatiivisia. Kun sitten tarkastellaan teollisuutta, elintarviketeollisuutta, sillä sitä voidaan tukea myös toisesta pilarista, niin tässä vaikutus on pienempi, mutta samalla tavoin myös aivan nähtävissä. Ja jos menen taaksepäin, ja katsotaan tilojen sietokykyä investointimielessä 2008-2009, niin saatte nähdä, mikä vaikutus sillä on ollut elintarviketeollisuuteen. Voidaan huomata, että YMP-tuloksena tiloista on tullut sietokykyisempiä Ja toinen aihe, jota olen tarkastellut, kun puhutaan joustavuudesta, niin siis metodologia koostuu siitä, että on jaettu kaikki toisen pilarin toiminnot tarkoituksen mukaan. Eli meillä on tuo yhteiskunnallisesti kestävä maatalous, ja ympäristöllisesti kestävä maatalous tässä on erikseen. Ja osoitan teille sen, mikä tilanne EU:ssa on. tässä meillä on nyt eri kriteerit. Ja vapaa pääsy. Tässä olemme myös sen jakaneet edusajien mukaan. Ja riippuu siitä, mitä on tuettu, niin inhimilliset voimavarat, ympäristö tai muu. Jos kaikkia näitä osa-alueita tarkastellaan, niin saadaan nämä kuusi kohtaa esille. Olemme katsoneet kaikkien jäsenvaltioiden tilannetta. Ja tämä on tuloksemme. Ensimmäinen ryhmä, Tanska, Irlanti, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta, 60 prosenttia toisesta pilarista vuonna 2007-2013 käyttävät tätä ympäristön parantamiseen ja metsien tilanteen parantamiseen. Toinen maaryhmä on käyttänyt suurimman osan rahoituksesta – tiloihin. Ja tässä jos katsotaan tuota keskimääräistä tilakokoa, niin ensimmäisessä maaryhmässä se on kaikkein suurin. Kaikkein vähiten työntekijöitä, kun otetaan huomioon nämä hyvät kriteerit, niin saadaan aikaiseksi nämä päätelmät. Ympäristön käytettyjen varojen määrä liittyy selkeästi yksittäisen jäsenvaltion kehitystasoon. Mitä kehittyneempi jäsenvaltio, sitä suurempi tuotanto ja sitä todennäköisempää on, että toisen pilarin rahoja yhä enemmän käytetään ympäristön tilan parantamiseen. Tämä liittyy myös EU:n liittymisaikaan koska jäsenvaltiot ovat nyt keskittyneet enemmän ympäristöön. Olen katsonut myös kymmentä muuta jäsenvaltiota. Ja lopuksi suorien tukien jakautuminen. Olen tiedostanut viljelijöiltä, mihin toimiin he eivät ryhtyisi ja millä tavalla he käyttävät näitä suoria tukia. Puolassa tämänhetkinen tuotanto noin 70 prosenttia suorista tuista, 25 prosenttia investointeihin ja vain 5 prosenttia on ei-tuottamatonta kulutusta. Eli tämänhetkinen tuotanto on kaikkein suurin osuus suorissa tuissa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ja nyt annamme puheenvuoron kolmannelle puhujallemme. Farm European kollega Mandra. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsusta. Minulle on kunnia puhua teille. Olen täällä Farm European think tankin puheenjohtajana, mutta puhun myös vanhan myssini päällä. Olin johtajana yhtä tärkeimmistä eurooppalaisista ÖMP maksatusviraston johtajana. Sen partamilla on tiettyjä taipumuksia ja tapoja ajatella. Maatalouspolitiikan horisontaalinen uudistus, se on YMPn onnistumisen tae. Ja tässä lainsäädännön valtaan käyttäjien on tehtävä päätöksensä ja ja päätöksen pohjalta saamme me seurattavan äh, tehokkaan ylempään, onko se seurattava julkisten varojen käytön kannalta vai eikö se näin ole? Eli tässä hallintokehikossa meillä on poliittinen päätös tehtävänä ja se on nyt käsissänne. Komissionista on meille kysymyksen, takakatama ehdotus, että YMP on tehokkaampi viljelijän kannalta, kansalaisten kannalta ja myöskin veronmaksajan kannalta, eli tehokkaampi, seurattavampi ja yksinkertaisempi tällä hetkellä, mitä se YMP on. Se on järjestelmä ja se on tasolla päätetään peruslainsäädännöstä, kuten kollega äsken totesi, perussäännöt, jotka koskevat myös seurattavuutta ja päätoimet ympäissä Päätökset tehdään komis- parlamentin ja neuvoston kesken. Sitten sitä sovelletaan jäsenvaltioissa. Viljelijät toimivat, maksutoimistot valvovat ja sitten komissio valvoo näiden maksu viranomaisten toimintaa ja pitää huolta, että kaikki toimii. Ja tämä joskus monimutkaista asioita. Mitä komissio nyt ehdottaa tulevaisuutta ajatellen? Se ehdottaa jotain tulosperusteisempaa, kevyemmän eurooppalaisen säätelyyn. Ja valtiolla olisi mahdollisuus ottaa kansalliseen strategiaan tällaisia horisontaalisia kansallisia äh, lakeja, jotka määräävät seurattavuudesta. ne olisivat sääntöjä, jotka näkyisivät kansallisissa suunnitelmissa ja myös valvontapolitiikassa ja rankais, rangaistustoimissa. Ja meillä olisi Täällä on 27 erilaista kansallista järjestelmää, jotka jäsenvaltiossa komissio hyväksyy, hyväksyy siis ne. Ja komissio luopuisi tästä kahdenkertaisesta tarkistuksesta sekä viljelijöiden että jäsenvaltioiden kannalta viljelijöiden täytyy joka päivässä elämässä täytyy noudattaa valvontaa ja olisi rangaistuksia ja sanktioita. Se on aika lailla samanlaista kuin tällä hetkellä. Mutta sitten nämä kansalliset valvontaviranomaiset vain laskevat hehtaareja ja niin poispäin. Kysymys ei olisi enää varojen käytön seurannasta, ei laskettaisi enää virheprosentteja. Ja entisenä maksavan toimipaikan johtajana minulla on vaikea nähdä, että tiilin tarkastustuomioistuin hyväksyisi tämän purematta, tai että parlamentti ja neuvosto voisivat tätä aikavälillä hyväksyä sitä. Ja kun ollaan kuitenkin että mikä on YMPn virheasteesta ja siitä käytetäänkö rahoja oikein. Sitten voit joka vuotuiset suoritusarvioinnit. Tässä meillä on tilastollinen harjoitus. Katsotaan, kuinka monta hehtaaria on kunkin politiikan alaista ja mitkä, miten viljelijät noudattavat näitä toimia ja sitten saattaisi olla maksujen palauttamista tai muuta. Ja sitten monivuotinen tulospohjaisuus ja olisi vuotuiset indikaattorista varten ja puhun siitä vähän enemmän. Ja tässä on tarkoituksena sitten osata, mitkä on tuloksellista. Ja tämähän teille kerrottiin alun perin. Kysymys on siitä, mitä tuloksia tulee ja miten maanviljelijöille annetut rahat käytetään. Ja tässä vain me voimme, voimme todeta, että hyvää tässä on, että se kaksinkertainen tarkastuminen poittuu, mutta, mutta on myös elementtejä, jotka eivät ole mitenkään annettuja. Ja se on tämä yksinkertaistaminen. Miten se nyt on oikein viljelijän näkökulmasta? Ja heidän elämänsähän ei olennaisesti muutu tästä. Ja jäsenvaltio hallinnoi YMPtä ja arvioi sitten osallistumiskriteereitä ja, ja myöskin julkisten menojen käyttöä ja sen on luotava raportointijärjestelmä ja vuotuinen suoritusperusteisuuden arvioiminen ja sen on oltava jotenkin relevantti. Ja sen täytyy olla monivuotinen menettely, joka pyrkii samaan. Sitten täytyy muistaa, että nyt meillä on 27 kansallista järjestöä, jotka määrittelevät tukien myöntämisperusteet, myöskin äh, sanktiot ja rangaistukset. Ja vaarana, että viljelijästä toiseen kohtelu vaihtelee. Tällä hetkellä hän meillä on yhteinen perusta. Ja lopuksi tässä diassa mainitaan, että parlamentin neuvoston valinnan vapaus on pienempi, kun meillä on kevyempää säätelyä. Ja parlamentin neuvosto kuitenkin olisitte tässä tiilin tarkastuksen tekijöitä, valvoisitte yhteisen maatalouspolitiikan tehokkuutta sekä tilatasolla että verovarojen käytön kannalta. YMP lupaa kansalaisille sitä, että voitaisiin mitata YMPn tuloksellisuutta ja voidaan ajatella, kuinka paljon tulosta saa per euro. Meillä mitataan ää, äh, vuotuista tuloksellisuuden mittaamista indikaattoreiden avulla. Ja sitten on se monivuotinen järjestelmä – johon liittyy järjestely, jossa on tulosindikaattoreita. Ja ehdotuksen tekstin mukaan, sitä minä en näe, miltä pohjalta nämä tulokset oikein viedään kirjoihin. Eli tämä on minulle huolenaihe, kaikille huolenaihe. Jos on tällainen järjestelmä, jossa on tällaisia väliaikaisia arvioita, ja sitä arvioidaan, miten siinä voidaan arvioida taloudellista tuloksellisuutta ja ympäristötuloksellisuutta. Siinä on esimerkiksi AY-hehtaaria viljelijöille, jotka seuraavat järjestelmää B. Sanotaanko tästä tulos, joka kuuluu ihmisille, se on, onko se uskottava, kertooko se, että, että ollaan saavutettu aitoja tuloksia tuloksellisuuden sateenvarjon alla. Tällä hetkellä meillä on heikkoja indikaattoreita, mutta vaikutusarviot niin pyr- pyrkiviä indikaattoreita kuitenkin. M- miten me miten voimme mitata politiikan tuloksellista monivuotisilla mittareilla? Tämä on isompi huolenaihe. Ja ihan lopuksi minusta näyttää, että nykyjärjestelmässä on kaksi myönteistä piirrettä. Ensinnäkin kansallinen strategia ja toiseksi se, että pyydetään, että jäsenvaltiot pyrkivät johdonmukaisempaan toimintaan ensimmäisen ja toisen pilarin päätöksissä. Ja toisekseen se, että olisi täsmällisempi idea maatalouspolitiikkaan toimenpiteiden täytäntöönpanon vaikutuksesta, mutta tässä on varsinainen työkenttä koskien tunnuslukuja. Enkä usko, että nykyiset indikaattorit, tulosindikaattorit, jotka eivät ole tulosindikaattoreita asian yleisessä merkityksessä. Me tarvitsemme järjestelmän, jossa veronmaksajana saamme hyvän, hyvää tietoa verovarojen käytöstä. Ja siksi meillä täytyy olla myös tasavertainen järjestelmä, jossa, joka kattaa kaikki viljelijät, jotta meillä olisi parempi pohja arvioilla. Ja tästä näkökulmasta meidän täytyy siirtyä yksinkertaisista säännöstä, jota lainsäädäntövalla käteet tekevät. Ja tätä työtä te teette tällä hetkellä. meillä pitäisi olla yksinkertaisia yhteisen sääntöjä ja minimikontrolleja jäsenvaltioissa, joilla on myös yhteinen pohja. E- eikä sanktioita, joissa äh, sanktioiden määrät vaihtelisivat jäsenvaltioittain. Kun ajattelemme ehdollistamista, mistä, ottaa huomioon, että asiat vaihtelevat alueittain. Meidän täytyy antaa jäsenvaltioille ja viljelijöille ehdottaa yhdenvertaisia YMPn toimia. Tänään täällä valiokunnassa me mietitte osana strategisia suunnitelmia. Tämä mahdollistaisi tämän joustavuuden toteuttamisen. Komission ehdotus, että kontrolloidaan näitä lupaviranomaisia se on ehdotuksen osa, joka täytyy säilyttää. Ja voidaan kysyä, miksei sitä tehdä vähän nykyisessä maatalouspolitiikassa. Se parantaisi asioita maatalouspolitiikan yksinkertaistamisen kannalta. Ja, ja jos tuloksellisesta ympäristöstä halutaan puhua, niin tätä tältä monivuotinen arviointi ei mahdollista seurattavuutta. Me emme näe sen päältä mitään. Monivuotinen arviointi perustuu indikaattoreihin, jotka ovat tälle mielekkäitä. Me tarvitsemme sellaisia, jotka osoittavat ympäristöhyödyt ja taloudelliset edut eri YMPn toimista. Tässä on paljon tehtävää, mutta pakkohan tämä on tehdä tai edellisessä istunnossa digitaalisuudesta. Emme ole Euroopassa, jossa 100 prosenttia tiloista olisi digitalisoitu ja me seuraamme asioita reaaliajoissa. Ehkä meillä voisi olla pilottiprojekteja, joissa arvioisimme toimenpiteitä puolessa välissä matkaa. Sitä täytyy kuuntelisimme viljelijöitä, tarkastelisimme viljelijöitä, jotka ovat siirtymävaiheessa – Tämän idean ehdotan teille, mutta pyritään siihen, että meillä olisi tuloksellisuuspolitiikka, joka vastaa odotuksia ja perustuu johdonmukaisiin kriteereihin. Säännönmukaisuus perusteet olisivat samat kaikille, että meillä olisi tasapainoinen mokki ympäri ja sitten monivuotinen tehokkuuden mittaaminen on seuraava haaste. Kiitos puheenjohtaja. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, otwieramy pytania ze strony Pani Kiitos. Kysymykset ja vastaukset. Puheenvuoro edustajille. Ja pyydän, että osoitatte kiinnostuksenne puheenvuoron saamiseen Flanagan, että voimme paremmin määritellä ajan käytämä Jar Agnew. Dota. No, Agnew de Castro, Flanagan de Castro, Dante, haluatko joku vielä puhua? Andrea. Aloitetaan. Meillä täytyy vielä kuulla komissiota. Maksimi, kysymys aika kolme minuuttia, Agnew. Thank you, Chairman. A, a couple of... Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama kysymys toiselle puhujalle yksi kolme. Toinen puhuja edustaa Puolaa. Ja tässä puhutaan esimerkiksi tilojen koosta. Hän puhui pientiloista, jossa viljelijän tulot ovat pienemmät kuin keskipalkka. Ovatko Puolassa nämä sellaiset tilat kuin jossain Ranskassa ja äh, Ranskassa ja Saksassa, jossa henkilö asuu tiloilla, käy tehtaalla töissä ja käyttää tuota tilansa ikään kuin tällaisena viikonloppuharrastuksena. Ja jos näin on, niin pitäisikö ne sisällyttää tähän kunnollisena tiloina? Toinen kysymys. koko tämä ympäristöohjelmien kysymys. Pilari kaksi. Britanniassa hyvin monet viljelijät eivät ollenkaan ota osaa koko järjestelyihin, koska eivät pidä niistä järjestelyistä. Itsekin olen ollut mukana tässä tietyllä tavalla, enkä penniäkään ole sanonut takaisin niin mietin vain, että saankohan ikinä. Oletteko nähneet saman tilanteen Puolassa? Ja kysymys kolmannelle puhujalle. Koko tämä suoriteperusteisten maksujen käsite, yksi suorituksista, joka viljelijöillä on, on tämä niin sanottu ilmastonmuutoksen lieventäminen, eli viljeleminen sellaisella tavalla, että ilmasto paranee. No millä tavalla voidaan olettaa, että maanviljelijä saa osoitettua, että hänen viljelytapansa todellakin parantaa säätä, sanoo puhuja. Miten hän todistaa, että hän itse asiassa toimii hyvin? Minusta tämä nyt on aika omituinen koke- koe ja kyllä se toivottavasti paljastaa koko tämän hölynpölyn. De Castro. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille kolmelle asiantuntijallemme näistä mielenkiintoisista alustuksista, jotka kuulimme. Haluaisin esittää kysymyksen Yves Marrelle. Yves, ymmärsinkö oikein? Horisontaaliasetuksen esityksessä jätetään mahdollisuus jäsenvaltioille asettaa tavoitteita ja keinoja niihin pääsemiseksi ja myös arvioida sitä, onko välineillä todella päästy tavoitteisiin. Näin siis tapahtuu jokaisen jäsenvaltion sisällä. Jos oikein ymmärsin, jos tämä on tämä lähtökohta, niin minkälaisia riskejä tähän liittyy, kun valvotaan tavoitteisiin pääsyä? Jos siis joudutaan sanomaan, että tavoitteeseen ei ole päästy, tehdäänkö silloin rahoitusoikaisuja jäsenvaltioissa? Ja sitten mitä tapahtuu jäsenvaltioissa, joissa toimitaan alue lähtöisesti, jossa nämä kuuluvat alueiden toimivaltaan. Pitäisikö jokaisen alueen silloin itse määritellä välineet ja tavoitteet ja ne kolmannet tahot, jotka sertifioivat sitä, onko näihin tavoitteisiin päästy? Onko siis näin? Ja mitä yksinkertaistamista tässä on odotettavissa? Pan Flanagan. Flanagan seuraavaksi. Very much for your uh, three presentations. Very interesting. It's... Kiitoksia näistä kolmesta erittäin mielenkiintoisesta esityksestä. Harmi, että ei täällä ole enempää ihmisiä paikan päällä. Tästä oli paljon opittavaa. Suoriteperusteinen minun mielestäni elämässä tarkoittaa sitä, että saadaan rahaa ja palkintoja suorituksen mukaan. Ja se on minusta ihan oikeudenmukainen järjestelmä. Se saa ihmiset ponnistelemaan enemmän ja ne, jotka yrittävät enemmän, saavat siitä palkintonsa. Mietin vain, mitä olette mieltä komission ehdotuksesta lähestymisestä, kun otetaan huomioon, että sen ehdotuksen mukaan YMPn seuraavaan loppuun mennessä päästään vain 75 prosentin lähentymisen. Mitä mieltä olette siitä, kun otetaan huomioon, että jos kyseessä on suoriteperusteinen, miksi joillekin annetaan vain 75 prosenttia siitä, mitä he ansaitsevat, ja toisille 100 prosenttia. Sillä jos näin tehdään, niin eihän tämä ole suoriteperusteinen järjestelmä vai onko? Ja, vielen Ja Kiitos puheenjohtaja. Viimeisen esityksen selvain ehdin kuulla. Kysyn kuitenkin kaikilta. Tämä uusi täytäntöönpanomalli. Siinä luvataan byrokratian vähentämistä, mutta täytyy todella katsoa, että tämä sitten myös näkyy viljelijöiden piirissä. Onko tässä uudessa toiminta, täytäntöönpanomallissa asioita, jotka todella sitten yksinkertaistavat viljelijöiden elämää? Jos ei, niin silloinhan tässä on sitten toiminta aivan turhaan. Meillä on nyt siis tämä uusi täytäntöönpanomalli, meillä on siis indikaattoreita ja tavoitteita, ja jäsenvaltiot laativat kansallisia strategiasuunnitelmia. Miten tässä toimitaan sitten YMPn puitteissa niin, että ei käy niin, että meillä on loppupelissä sitten 27 erilaista yhteistä maatalouspolitiikkaa. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmansa jäsen, äh, komissiolle ja käytettävä ja vaihdettava parhaita käytäntöjä. Voisiko tässä piillä ratkaisu? Itse pelkään sitä, että kun laaditaan strategisia kansallisia suunnitelmia, äh, niin pelkään, että ne ovat maiden välillä hyvin erilaisia eikä ole yhtenäisyyttä, joten pitää katsoa harmonisointia. Ja sitten kolmas kysymys. Tätä voidaan tarkastella kahdella tasolla. Ensinnäkin suhde komission ja jäsenvaltioiden välillä. Siihen liittyvät nämä tavoitteet, täytäntöpanomalli ja indikaattorit. Ja sitten toisaalta katsotaan suhdetta jäsenvaltioiden ja viljelijöiden välillä. Miten tämä suhde voidaan tehdä entistä helpommaksi? Onko teillä tästä jotakin konkreettista sanottavaa, koska täytyy muistaa, että kaiken keskiössähän on viljelijä. Tiettyjä tavoitteita, jotka on asetettu, niitä ei voi suoraan täytäntöönpanna vain niin, että katsotaan viljelijä. Jos tämä onnistuisi, se olisi jo tehty. Eli miten jäsenvaltiot tässä toimivat tavallaan välikätenä. Tämä järjestelmä ei ole nyt aivan tässä vielä kirkastunut. No, tak jak harmonizować według ilości stron? Miten harmonisoida? Sehän se hankalaa on. Nyt tässä meille keskusteltava ja kaikki voivat se miettiä. Dantin. Monsieur le Président, merci aux trois intervenants. Kiitoksia kolmelle pohjalle. Meillä on kolme harjoitusta. Ensinnäkin Lissabonin sopimus, joka jatkaa Rauman sopimusta. Eli täytyy tuota viljelijöille tulla, joka on jossain suhteessa muiden tuloihin. Ja kuluttajille täytyy saada tuotteita kohtuullisen hintaan ja laadukkaita saanut tämä taloudellinen puoli. Ja toinen osa on se, liittyy siihen, että osa julkisesta sektorista tai yleisistä mielipiteistä suhtautuu kielisesti ympi, koska se on heidän mielestään jonkinlainen huijaus. Eli varankäytön uskottavuus on olennainen kysymys. Ja kysymykseni puhujille on, miten seuraavalla ohjelmointikaudella voi tapahtua, jos nykyohjelmoinnilla e- tilintarkastustuomioistuin ei uudelleen sertifioi tilejä, koska ei ole näitä taloudellisia indikaattoreita, mitä tuomitte. Sitten kolmas tekijä, maailma muuttuu joka päivä kuulemme ilmastonmuutoksia, jotka herättävät kysymyksiä. Sama koskee luonnon monimuotoisuuteen. Maatalouden täytyy myöskin antaa panoksensa uusiin haasteisiin. Ajatteletteko, että tämä komission ehdottama tuloksellisuus on riittävä kehikko yhteiskunnan ongelmakohtien ratkaisemiseksi, kuten ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Miten näette asioiden kehittyvän? So Andrew. Andrew. Si, monsieur le président, je voudrais aussi à, à... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin vuorollani kiittää kolmea puhujaa, vaikka nämä puheet eivät välttämättäkään lohduta siinä mielessä, että veisivät meidän työtämme mitenkään erityisesti eteenpäin. Tarkastellaan yksinkertaistamista ja toissijaisuutta. Ja sitä, mitä ehdotatte, minun täytyy todeta, että minua ei kuitenkaan tämä tilanne juurikaan rauhoita, ei soveltamisen eikä toissijaisuuden kohdalla. Ensinnäkin kun katsotaan tätä suoristuskriteeriä, josta puhuttiin, millä tavalla kun sitä täytäntöön pannaan, täytyykö välttämättä täytyy suhteellistaa tätä uudistusta. Tämänkaltainen kaltainen suoritus yhteisessä politiikkamme sokkelissa, saako se aikaiseksi yhteisötuloksen? Ja jos katsotaan sitten sitä, mitä yhteistä meillä on uudistuksissa, jota tänä päivänä on esitetty. Ja toinen asia, jota kyseenalaistan, on se, että kun katsotaan tätä uudistusta, kun puhutaan ympäristöstä ja ilmastosta ja geopoliittisesta tilanteesta, mm, niin se, että palataan tällaiseen kansalliseen lähestymistapaan, tietysti huonontaa meidän mä kansainvälisesti katsoin. Ja lopuksi Vaara vääristymisestä, kilpailun vääristymisestä tämän kansallistamispolitiikan lopputuloksena. Eikö se vaaranna sen uudistuksen, joka meille tänä päivänä on esitetty? Bardzo dziękuję. kiitoksia. Onpa monimutkaisia kysymyksiä. Ja nyt puheenvuoron komission edustajalle, varapääjohtaja maatalouspääosastolta, herra Magille. Uh, thank you very much, Jim. I will try in a few minutes to... Uh... Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Yritän muutamassa minuutissa reagoida näihin esityksiin ja myös kysymyksiin, joita täällä on kuultu. Aluksi siihen liittyen, mitä ystäväni Yves Mandre sanoi. Hän sanoi, että YMPssä pitäisi olla samat säännöt ja toiminut kaikille. Tässä jo kuvaillaan tätä politiikan alaa sellaisena kuin sitä ei tässä, tällä hetkellä ole. Näin on jo usein sanottu, enkä puhu tässä toisesta pilarista. Se on hyvin monimuotoinen ja siksi se on tehtykin, koska jäsenvaltioiden pitää pystyä pureutumaan kysymyksiin kentällä. Mutta ykköspilarissa meillä on nyt noin 40 jopa 50 vaihtoehtoa siitä, miten suorien tukien ykköspilaria voidaan jäsenvaltiossa täytäntöön panna. Ja suorien tukien järjestelmä Ranskassa tai Saksassa ovat keskenään hyvin erilaisia. Joten tällä hetkellä ei ole vielä samanlaista politiikkaa kaikille. Tämä on lähtökohta. Sitten yksinkertaistaminen tässä kyseenalaistettiin. Sanottiin, että se ei, se ei toteudu, sitä ei taata. Miksi politiikka on tällä hetkellä niin monimutkaista? Siksi, että se perustuu vain sääntöihin – ja sääntöjen noudattamista hyvin tarkkaan komissio valvoo. Tässä otetaan käyttöön mekanismi, jossa säännöt ovat entistä monimutkaisempia, yksityiskohtaisempia. Ja aina kun virheitä havaitaan, valvonta vain tiukentuu. Ja tässä voin puhua nyt omasta kokemuksestani. Olen ollut auditointipuolella kahdeksan vuotta johtavassa asemassa. Tilanne on kuitenkin sellainen, että tässä ei voida oikein mitään tehdä, koska eri tasot viittaavat muihin tasoihin. Jos en tee näin, niin sitten lainausmerkeissä sanotaan, että seuraavalla tasolla minua rangaistaan. Ja tässä käännömme tämän talon talousarvion valvontavaliokunnan puoleen ja tilintarkastustuomioistuimen puoleen. Haluamme päästä ulos tästä tilanteesta, koska yksinkertaistaminen ei ole mahdollista, mikäli tästä sääntöviidakosta ei päästä ulos viidakosta, joka on ollut vallalla jopa 15 vuotta. Sitten liittyen myös siihen, mitä Yves Madre sanoi, miksi Meillä ei ole tällaista yhtenäistä auditointijärjestelmää näissä tarkastuslaitoksissa. En ymmärrä kysymystä. Kyllä vuodesta 2015 lähtien näin on jo tehty. Ja näin tilanne on parantunut, mutta järjestelmän käyttöönottoon menee aikaa, koska sertifiointitahojen työtä pitää valvoa. Tilanne paranee ja luotamme siihen, että jos uudessa täytäntöönpanon mallissa järjestelmä jatketaan, pystymme luottamaan tähän työhön nykyistäkin paremmin. Lähes kaikissa kysymyksissä jätettiin huomiota aivan avainkysymys, eli se, että jäsenvaltioiden lähettämät suunnitelmat hyväksytään. Täällä voi syntyä sellainen käsitys, että jäsenvaltiot vain laativat ohjelmansa tai suunnitelmansa ja se siitä. Ei, tässä käydään hyvin syvällinen analyysi. Näin on jo myös tehty. Komissio on tässä tiivisti mukana. Suunnitelmista keskustellaan komission kanssa ja asetuksessa komissio on luetellut erilaisia kriteereitä, joiden kautta voidaan sitten tarkistaa ja sallia se, että voidaan selittää jäsenvaltioille, miltä osin säännöt eivät täyty. Eli tässä käytetään näitä kriteereitä. Tämä on tärkeä asia ymmärtää. Tällä hetkellä jäsenvaltioilla on lukuisia vaihtoehtoja, joita he voivat sitten, ne voivat sitten soveltaa riippumattomasti. Vastaisuudessa toimitaan tietyn kehyksen puitteissa niin, että komissio hyväksyy suunnitelmat. Ja tämä tuo lisäyhtäläisyyksiä ymp verrattuna nykymuotoon. Ja seuraavaksi tässäkin järjestelmällisesti jätettiin syrjään aivan keskeinen kysymys, eli katsotaanko jatkossakin sitä, soveltavatko jäsenvaltiot perus EUn vaatimuksia, joista tässä asetuksessa puhutaan. Totta kai niitä valvotaan. Meillä on järjestelmätarkastuksia ja kun havaitsemme, että jäsenvaltioilla on käytössä järjestelmä, jossa EUn perussääntöjä ei noudateta, niin silloin saattaa tulla kyseisen rahoitusoikaisu. Tätä tarvitaan, jotta yhteistä politiikkaa on ja jotta voidaan vakuuttaa veronmaksajat siitä, että toimitaan oikein. Tässä ei kuitenkaan enää jatkossa toimittaisi yksittäisten edunsaajien tasolla. Sanon tämän, koska haluamme päästä ulos tästä noidan kehästä, jossa säännöt ovat entistä tiukempia. Tässä kuitenkin toimittaisiin yhdessä komission ja jäsenvaltioiden kanssa. Sitten viimeiseksi vielä tilintarkastustuomioistuin. Kyllä, tuomioistuin antaa lausunnon erityisesti laillisuudesta ja sääntöjen mukaisuudesta. Haluan sanoa selvästi sen, että lainsäätäjänä ei ole komissio, ei myöskään tilintarkastustuomioistuin. Kriteerit asettava lainsäätäjä EU-rahoituksen tukikelpoisuudelle on parlamentti ja samoin neuvosto. Olemme laatineet ehdotuksemme niin, että voidaan taata se, että kun hyväksyt ehdotuksen, on selkeät säännöt jotka pitää ottaa huomioon ja sove- pitää soveltaa myös Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa. Muuten olette täysin tilintarkastustuomioistuimen käsissä. Se voisi määritellä laajoja lainsäädännön osia lain, varsinaisen lainsäätäjän sijaan. Nyt annan kollegalleni Landerolle sanan näistä tulosperusteisista näkökulmista. Kiitos. Um, just wanted to add a couple of, uh... Pari sanasta uudesta tulosperusteisesta kehikosta ja indikaattoreista, jotka olemme tunnistaneet ja joilla me ehdotamme mitattavaksi politiikan tuloksellisuutta. Emme mitenkään ole keksimässä pyörää uudelleen, Järjestelmä on jo olemassa ja joulukuun alussa komissio julkaisi koko datasetin yhteiseen seurantakehikon indikaattoreista. Se on siis koko setti. Ja tässä on tällaisia interaktiivisia paloja, jotka näyttävät, mitä interventiolla on saavutettu. Olemme lähettäneet ne teille ja että olette voineet arvioida YMPtä sen avulla. Ja iso muutos ehdotuksesta on, että nämä YMP-suunnitelmat, kansalliset suunnitelmat, niitä täytyy käydä läpi tavoitteiden kannalta. Kysymys ei ole välineistä – me arvioimme yhteisten tavoitteiden kannalta ohjelmia. Fedin säännöt ovat sellaiset, meillä on yhteiset tavoitteet EUn tasolla. Jäsenmailla on ja alueilla on erityisiä tarpeita. Arvioidaan tarpeet. Informaatio on tarjolla. Täytyy saavuttaa tavoitteet, tarpeet tunnetaan. Ja silloin täytyy panostaa siihen tai tähän interventioon. Meillä on laaja interventiopaletti, kaksi rahastoa, eli paljon enemmän tukea interventiolle. Kuten pääjohtaja sanoi, järjestelmän johdonmukaisuutta – ei pidetä annettuna. Tuloksilla mitataan toimijoita, maksuja, edunsaajia ja katsotaan, että ne vastaavat menoja. Ne ovat tulla indikaattoreita. Jokaisella indikaattorilla on tavoitteensa. Mä tiedämme, että joku interventio on hyvä biodiversiteetille. Ja me haluamme lisätä esimerkiksi hehtaareja tuon sitomuksen alla. Ja sitten on kolmas indikaattoritaso. Tällä indikaattorilla mitataan politiikan vaikutuksia. Tämä on vaikeampaa. On useamman tekijän yhdistelmiä. Ja va- hyvin vaikea sanoa, ovatko tulokset YMPn aiheuttavia vai muiden tekijöiden aikaansaamia. Mutta tässä sortusperinteisessä kehikossa meillä on kaikki tekijät, joilla voimme arvioida suunnitelman hyväksyttävyyden, onko se kunnianhimoinen suunnitelma – puuttuuko se spesifeihin ongelmiin tietyissä jäsenmaissa ja tarttuuko se spesifeihin ongelmiin? Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, tak. Czy po wypowiedzi przedstawicieli komisji Olemme kuulleet komissiota. Onko kysymyksiä? Teillä on minuutti siihen. Herra Jaar. Ja, minuutti vain, ei sen enempää. Ja, nur nochmal, das ist unterstützen, nochmal die spannende Frage, ich denke, für alle mit... Niin, varmaankin kaikille valiokunnan jäsenille tuo jännittävä kysymys on se, millä tavalla voidaan varmistaa se, että sen jälkeen kun jäsenvaltionsa ovat tehneet kansalliset strategiasuunnitelmansa, voimme vielä saada yhteisen eurooppalaisen maatalouspolitiikan. Pelkonahan tässä nyt sitten on se, että tuo yhteinen maatalouspolitiikka repeää 87 yksittäiseksi politiikaksi. Millä tavalla siitä voidaan tehdä yhteinen niin, että se pysyy yhteisissä raameissa? Hyvin monet kollegat valiokunnassa pelkävät sitä, että tämä ikään kuin luisuu käsistämme. No ale zawsze mówiliśmy, że jest mała elastyczności. Mutta no, meillä mä en sanota, että, että joustavuutta ei oikein ole. Ei ole joustavuutta. Uskommeko nyt, että kaikki viedään meiltä pois? Kaikki pyöri, pyöri kaikki komission kautta? Ja se joka menisi kilpailulaiselta vasta, vastaan, niin sitten jäsenvaltiot ja komissio kiistelisivät. No, eh, je voudrais revenir sur les propos de monsieur Mogeleux. Haluaisin palata herra Mogelin kommentteihin. Ja haluaisin rahoitella häntä tilintarkastustoimijoissa suhteen. Mm, mä tietää, että me vähän pelkäämme tilintarkastustoimiston tekee työtä meidän puolestamme ja tilintarkastustoimistomme sillä on vähän samat pelot. Nyt on vaalikausi lähestymässä ja mietimme, että mitä me sanotaan kentällä. Yhteensä rahat, mistä tulevat, minne menevät. Ne ovat asioita, jotka eivät kiinnosta ainoastaan tilintarkastustuomioistuinta. Tuota, me parlamentissa olemme kiinnostuneet myös rahankulusta. Ja Olaf juuri paljasti sekalla Jotoniassa kymmenet ihmiset ovat mukana. Ajattelin, että kukaan ei kysy vaalikaudella, että tästä, miksi ajattelin, että ihmiset eivät kysy, että eikö ennen maksaa tule tapahtunut kontrollia kysymyksemme on tämä. Miten olla varma, että varoja käytetään samoin, samalla varmuudella jäsenmaissa? Nyt jos ei näkään rahasta ja sääntöjen mukaisuudesta ja, ja jos ollaan vain kiinnostuneita, me olemme kiinnostuneita mistä, minne ja kenen avulla varat kulkevat. Andrew. Merci, parce qu'on je profite de, de la minute juste seulement. Ihan vain muutama minuutti. Halusin vain tarkentaa sitä, että voisitteko kertoa meille, millä tavalla tämä uudistus yksinkertaistaa tilannetta viljelijän kannalta? Minä en oikein selvästi näe sitä, että mikä tästä se hyöty on kun tätä katsoo nyt eri kulmista, niin minun on vaikea nähdä sitä merkitystä, joka tällä on tuolle edunsaajalle kentällä tai pellolla. Flanagan. That's a great question. I'm dying. Flanagan. Hieno kysymys. Todella haluan kuulla vastauksen. Ja sitten kysymys, jonka esittiin, ehkä komissiolta vastaus tähän. Jos meillä on tulosperustainen eh, järjestelmä, niin mikä logiikka tässä on? seuraavan YMPn lopussa yksi henkilö saisi 75 prosenttia siitä, mitä naapuri saa. Miten tämä nyt on suoriteperusteinen järjestelmä? I też ja mam pytanie, jak przy wspólnych regułach... Kun on yhteiset säännöt, miten me voimme pitää huolta sitä, että mahdollisuudet ja tulokset ovat samat, kun maatalous menee hyvin eri suuntiin Euroopassa. Meillä on sääntöjä, jotka koskevat eri toimi- ja olot eivät ole samat pohjoisessa etelässä, pohjoisessa, äh, lännessä idässä. Onko mahdollista, että meillä olisi yhteiset säännöt, jotka soveltuvat kaikkiin viljelijöihin kaikissa oloissa? Nyt puhujille viisi minuuttia per puhuja vastaamiseen. Ei enempää, vähemmän myös haluatte, mutta ei enempää. Komissio vai asiantuntijat ensin? Asiantuntijat. Zaczynamy od ekspertów. Jaka kolejność? Pan, osób, pan na adresie zgłasza jako pierwszy. Dziękujemy panu za chęć. Ensimmäinen vapaaehtoinen, pyydän. Ensimmäinen aina oikeassa. Il y en euh, Le différent... No niin, jonkun kai pitää aloittaa. Nämä eri ehdotukset pyrin nyt tässä hiukan tekemään yhteenvetoa siitä, mitä on puhuttu. Uudelleen kansallistaminen, harmonisointi, Voidaanko saada yhteisiä sääntöjä samalla kuitenkin noudattaen tuota monimuotoisuutta tässä puitteistossa? Minun mielestäni meidän täytyy katsoa, että YMP ensimmäinen pilari on nimenomaisesti yhteisöllinen. Tietysti on poikkeeroavaisuuksia ja meillä on ehdollisuus, meillä on viherryttäminen. 62 prosenttia ei kuulu jäsenvaltioiden käsin kuitenkaan ensimmäisessä pilarissa, vaan se on yhteislainsäätäjien käsissä. 37 prosenttia sitten taas jäsenvaltioille. Tämä ehdotus, jonka nyt on tehty, on, että tämä joustavuus menisi 37 prosentista 90 prosenttiin. Nämä ei ole samassa suuruusluokassa lainkaan. No, voidaanko saada yhteistä aikaiseksi samalla vastaten alueiden tarpeisiin ja maanviljelyn tarpeisiin, jotka elävät aivan eri olosuhteissa. Kyllä, minun mielestäni meillä voi olla perusyhteisvaatimukset, se mitä me odotamme YMPltä, se mitä jokaiselta viljelijältä vaaditaan minimitasolla – mutta tässä tapauksessa, jos asetetaan yhteiset vaatimukset, minimitaso, niin samalla voidaan katsoa tuota tasapainottamista niin, että vastataan niihin tarpeisiin. Ja siinä on järkeä vain siinä tapauksessa, kun tiedetään, mitä se tar- tarkalleen ottaen merkitsee. Sitä ei määritetä pelkästään lainsäätäjien, yhteislainsäätäjien toimista. Ja minusta tämä täytyy pitää mielessä. On myös todettu, että meillä on mahdollisesti 27 tai vähintään 27 eri strategiaa, 27 kansallista maatalouspolitiikkaa, mutta meillä ei ole ongelmia, koska yhteisöpuolta noudatetaan varsinkin komission toimesta, joka takaa näiden yhteisten tavoitteiden saavuttamisen. Kyllä, mutta kun meillä on edestämme edessämme aivan uusi, juuri valittu hallitus tai sellainen hallitus, joka kiinnittää enemmän huomiota ympäristökysymyksiin tai muuhun. Onko komissiolla silloin oikeus, onko sillä kyky, kapasiteetti puuttua asioihin? Tämä on kysymys, joka jätän teille avoimeksi. Tehän olette poliitikkoja. Samoin, jos katsotaan sanktioita, tai valvontaa tai sitä, että kaikki toimivat tasaveroiselta pohjalta. Strategisissa suunnitelmissa jäsenvaltiot määrittelevät minimitarkastukset, joita tehdään, ja komissio asettaa tällaisen yleistason joko delegoidun säännöksin tai täytäntöpanosäännöksin. Millä tavalla päätetään tästä perustasosta, joka on tärkeä? kun sitten katsotaan tuota sääntöjen noudattamisjärjestelmää, niin täällä esimerkiksi sanottiin, että kyllä Michel Dantanin ehdotuksessa se on selkeästi esillä. Ja jos se on olemassa, se merkitsee sitä, että maksuvirastolla esimerkiksi on tässä tärkeä rooli. Ja se, millä tavalla voidaan selittää veronmaksajille sitä, että julkisia varoja on käytetty oikein, virhetaso on minimissään, niin miksi meillä ei silloin voisi olla yhteisötason toimintaa, jotta voitaisiin todella osoittaa, että YMP-rahat menevät tehokkaaseen käyttöön. kun sitten tarkastellaan näitä tuloksia, niin käsittääkseni meillä on siinä kohdin kysymys siitä, mitä tuloksena pidetään. Onko se hehtaari määrissä mitattavissa vai löytyykö se strategista suunnitelmasta tai onko se tutkimuskeskusten asia määritellä, mikä on ilmasto- tai ympäristövaikutus – ja jos kysymys on pelkästään mittaamisesta, niin käsittääkseni, että kun muutaman vuoden kuluttua olemme täällä samassa tilassa ja sanotaan, että meillä on kaksi miljoonaa hehtaaria sen ja sen toimenpiteen alaisuudessa, niin voidaan sanoa, mikä se vaikutus on talouteen, ilmastoon ja ympäristöön. Niin silloin voidaan sanoa, että on saatu aikaiseksi tuloksi, tuloksia. Tämä meidän täytyy ottaa huomioon myös näissä tulospohjaisissa indikaattoreissa ja todeta, että emme nyt näe esimerkiksi tuloksia. Ja tässä tapauksessa työtä on tehtävänä ja minusta meidän täytyy viedä todella sitä eteenpäin. Ja lopuksi viimeinen kohta Paolo de Castrolle vastauksena. Kun lähdetään liikkeelle tilanteesta, jonka kaikki tuntevat hyvin, joka on ollut esillä aiempi, aiemmissa neuvotteluissa. Ja tarkastellaan sitä, että meillä on politiikka, jossa meillä on yksi kansallinen strategia, joka hajoaa sitten alueellisiksi strategioiksi. Ja tietysti tämä on täysin perusteltu ajatus, että tässä on olemassa suuri riski että kontrolli, sanktio, politiikka, hyväksyttävissä kriteerit, kaikki nämä perussäännökset, joista nimenomaan puhun, tulevatko ne kaikki toteutetuiksi, jos näitä eri politiikan aloja on satoja? Tämä onkin kysymys, jonka esitän ja minusta meidän kannattaa vielä katsoa sitä. Siihen kannattaa suhtautua avoimesti ja katsoa, mihin suuntaan olemme menossa. Onko yksinkertaisempaa komission jäsenvaltiosuhteissa jäädä tähän tämänhetkiseen tilanteeseen? Onko tämä helpompaa viljelijälle tämän päivän, pitäytyä tämän päivän säännöksissä, jota täytyy noudattaa ja millä tavalla me tätä ekvivalenssia sitten ö, otamme siinä huomioon. Kaikki riippuu siitä, onko meillä mikälainen suoritusperusteinen kriteeri käytössä, yksivuotinen, monivuotinen vai mikä. Ja ehkä tätä on hiukan hankalampi hallinnoida. Professor profesor Dziękuję bardzo. Jeśli można, w pierwszej kolejności bym się... Kiitos. Vastasin kysymyksille, jotka oli asetettu suoraan minulle. Tässä oli kaksi tekijää. Ensinnäkin tulot, jotka eivät varsinaisesti liittyy tilatuloon. Vertailun kannalta. Meillä on kaksi asiaa miten viljelijä määritellään ja miten maatila määritellään. Osalla tiloista on tuloja, jotka eivät ole täysin tulokohtaisia, mutta täytyy myös lisätä siihen sekin, että usein tiloja käytetään se myös esimerkiksi vapaa-ajan käyttöön. Esimerkiksi mennään sinne viikonlopuksi ovat osittain tuottajia, mutta he ovat muutakin. Heillä on useampia tavoitteita elämässään. On myöskin eh, viljelijöitä, jotka ovat eläkkeellä. Ja on viljelijöitä, jotka esimerkiksi myyvät tilansa tai säästää vähän maata itselleen ajatellen, että poika tai tytär myöhemmin viljelisi sitä. Tällaisiakin tiloja on. Ja kaikkea herkin kysymys on tämä spekulaation merkityksessä hankintatilat. Maan hinta on noussut kovasti 3500 sotista 2040 000. Maan hinnan nousu on johtanut siihen, että ihmiset ovat ostaneet tiloja voiton tavoittelun mielessä. Näitä tiloja pidetään yhä piiletyinä tiloina, vaikka niiden omistajat eivät ole maanviljelijöitä. Ja, ja muusta viljelystä tulevat tulot ovat isommat kuin viljelystä. Ja sitten luomuviljely ja ympäristön suojelu. Me tunnemme teoriaa, mutta käytännössä suurin osa viljelijöistä ei mieti ympäristövaikutuksia tämmöisessä, eli vihertävätkö heidän toimintansa ympäristötoimissa. Tärkein suuntaava tekijä on toimien taloudellinen vaikutus. Esimerkiksi kuinka paljon hän saa lisämaks tuloja siitä, mitä hän sai aikaisemmin. Se on ykköskriteeri. Tämä rohkaisee ihmiset toimimaan ympäristön puolesta vielä viidenkin vuoden jälkeen. Ei ympäristöideologia heitä ohjaa, vaan taloudellinen vaikutus. Voin sanoa rehellisesti, olen tutkija. En minä käytännön maanviljelyä harrasta. Ja minä, tämä on yleistä Siis ehkäpä on olemassa tiloja, jotka ymmärtävät hyvin ympäristövaikutukset ne fioituvat ympäristövaikutuksiin. Ehkä se on heidän unelmansa. Sellaisia voi olla. Sitten mitattavat vaikutukset. Niiden suhteen on vielä muita tärkeitä tekijöitä, joita en ole ehtinyt mainita. Tuloksessa on viivettä. Kun investoi, eivät tulokset näy heti. Kun kaikenlaista tapahtuu esimerkiksi velan määrällä on vaikutusta. Ja joskus investoinnilla ei ole valtavia vaikutuksia. Koska tavallaan pystytään status quossa, jos YMP pyritään esimerkiksi elintarviketurvallisuuteen, niin status quoon saavuttaminen on sinänsä vaikutus. Osa vaikutuksista ei voi nyt ennustaa. Ja sen näimme esimerkiksi niissä tavoitteissa, joita meillä oli kriisin aikana. Perspektiivit muuttuivat. Ja sitten lopuksi herra Madra, joka puhui ennen minua, sanoi, että viljelijöillä täytyy olla perspektiivejä tilalla, äh, kun hän tekee jotain viiden vuoden vaikutusvälillä, niin hän täytyy tietää, mitä vaikutuksia odottaa. Kysymyksellä on sitä paperiteosta, hänen täytyy myös miettiä tilansa parasta toimintaa pitkällä aikavälillä. Ja valtion ja viljelijän suhde. Se, että tarvitaan vähemmän byrokratiaa. Kyllä me näemme sen tutkimuksessakin, että nopeammat hallinnolliset päätökset ovat tärkeitä. Jos hallinto yksinkertaistuu, se on hyvin tärkeää. Jos on helpompi tehdä laskelmia, niin se on jo askel eteenpäin. Se helpottaa viljelijän elämää. Ja yksi piirre tässä on, että kaavakkeita ei nyt pidä ihan joka vuosi muuttaa. Monimutkaistumisen monimutkaistumista pitää välttää. Ja sitten tärkein kysymyksistä, joka me esitettiin. Kuka on vastuussa maatalouspolitiikasta tällä hetkellä? Edelleen voi sanoa, että on YMPn ensimmäinen pilari – ja suurin osa maksusta menee suoriin maksuihin eri maksutavoin, mutta tavoite on sama. Ja jos ajatellaan, että takaisin erilaisia skenaarioita, niin se, että päättäisin samoihin tuloksiin kaikissa jäsenmaissa, niin siinä tärkeintä on politiikan koherenssi. Ja asiat voi myös sanoa toisinpäin kuin puheenjohtaja. Tällä hetkellä on mahdollista ajatella, että meillä olisi yhtä maatalouspolitiikkaa, kun on niin paljon eroja jäsenvaltiossa. Komissio pyrkii siihen, että kaikki ei pirstoudu aivan loputtomasti kaikissa projekteissa. Yhteisellä maatalouspolitiikalla on kuitenkin omat ainutlaatuiset tavoitteet. Kiitos. Limoinen viisi minuuttia. Kiitoksia. Aivan pikapikaa. pikaa. Vaikka uudessa YMPssä kenties on moniakin ongelmia, niin uskon, että tämä kuitenkin yksinkertaistaisi viljelijöidemme elämää. Tämä olisi hyvä asia. Vähemmän sääntöjä, vähemmän mm, toisensuutta. Tässä uskon, että ne, jotka uskovat, että siis viljelijä ei saa asettaa hankalaan asemaan komission ja alueiden välillä YMPn uudistuksessa ja ohjelmoinnissa, niin jos näin käy, niin tuloksia ei saada aikaan. Jos katsotaan uutta yhteistä maatalouspolitiikkaa, pianhan on parlamentin, Euroopan parlamentin vaalit – Sekin täytyy muistaa. En kuitenkaan pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mutta uskon, että uudessa YMPssä on tarvetta on pohjautua uuteen toimintamalliin ja tuloksiin. Tähän liittyy monia kriittisiä pisteitä. Useinkaan meillä ei ole ollut yhteisiä eurooppalaisia tavoitteita, kriteereitä ja tämä tekee taas tilanteesta epävarman. On hankala sanoa, min, millä kriteerein komissio arvioi näitä kansallisia ohjelmia. Se, että löydetään linkki aluetason, kansallisen tason ja komission välillä on hankalaa Uskon, että komission ehdotus on sellainen, että pitää todella katsoa tehokkaasti, toimitaanko oikealla tavalla. Tässä vaikutukset ovat kuitenkin rajallisia. Eurooppalaisia tuloksia on hankala arvioida ja tämän valiokunnan jäsenetkin ovat monesta asiasta huolissaan. Mielestäni tarvitaan aivan uudenlaista yhteistä maatalouspolitiikkaa. Tarvitaan selkeät, mitattavissa olevat Euroopan tason tavoitteet ja tarvitaan toimenpiteitä, jotka selkeästi liittyvät tavoitteisiin ja myös vaikutus- ja tu- tulosindikaattoreiden pitää olla selkeitä. Niillä arvioidaan näitä strategisten suunnitelmien sisältöjä ja tässä katsottaisiin tuloksellisuutta. Nämä ovat kaikki tärkeitä elementtejä. En käyttänyt edes koko puheaikaani. Co znaczy wskaźniki wpływów i wyników bardzo zaawansowane? Co ma Pan na myśli? I może było jakiś błąd w tłumaczeniu, że wskaźniki wpływów i wyników bardzo zaawansowanych. Intendo dire, intendo dire che l'indicatore... Niin, puhuin näistä indikaattoreista. Jos indikaattorit eivät ole edistyneitä, silloin komissio ei koskaan saa mm, varmaa tietoa. indikaattoreiden pitää kuitenkin olla helposti sovellettavia, mutta tässä pitää myös muistaa luottaa entistä enemmän paikallisiin valvontaelimiin. Ei ole mitenkään yksinkertaista. Katso tätä vain abstraktisesti. Jos katsotaan tällaista edistynyttä indikaattoria, se on mielestäni se indikaattori, joka antaa komissiolle eniten tietoa. Mutta olen tässä myös samoilla linjoilla muiden asiantuntijoiden kanssa siinä, että vuositasolla tietojen hankkiminen ei ole tehokasta, vaan tässä pitää seurata näitä tietoja pidemmällä aikavälillä. Jak wszyscy to wszyscy, to teraz komisja. Bardzo proszę. Selvä. Komisja. Thank you. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Aloitetaan tuosta Ystä YMPssä, kun sillä on ollut aika paljon merkitystä tässä keskustelussa ja luvusta, joka täällä kuultiin, 73 prosenttia – joka käytetään ikään kuin yhteisesti. Meillä on jäsenvaltioita, jotka käyttävät historiallisia malleja, jossa on valtavat erot tukimäärässä. Meillä on könttäsummamalleja ja myös Puolassa on tällainen tilanne, on jäsenvaltiossa, jossa on kansalliset suorat tuet, toisilla on alueelliset ja alueellistaminen ei pelkästään ole maantieteellistä, vaan se on myös agronominen luokittelu, eli meillä on myös agronomisesti alueellistettua maataloutta. jäsenvaltiota on, jotka menevät näiden tuon yhdistäminen tukin määrien ylärajalle, toiset taas eivät. Jotkut menevät taas 30 prosentin rajaan asti, toiset ovat 5-6-7 prosenttia tasolla. Eikä tämä nyt edes ole mikään kattava luettelo vaan nyt meillä on jopa, jopa tuollainen pysyvän laidunmaan määritelmä. Eli tuo määritelmä ja nyt enää ei ole yhteinen, vaan siinä on vaihtoehtoja. Enkä minä sano tätä tuon politiikan mm, aukumiseksi vaan siksi, että me emme saisi langeta ansaan, jonka mukaan uskomme, että meillä on politiikka, joka on kaikkialla samankaltaista – ja aivan kuten te totesitte, niin se ei voi olla tällainen, koska Euroopan unioni on niin monimuotoinen 27 jäsenvaltiota ja ties kuinka monta eri aluetta näissä jäsenvaltioissa ja taloudelliset tilanteet voi, vaihtelevat maasta toiseen. Me, nämä erot ovat olemassa. Kysymys onkin siinä, että pitäisikö ne olla yhtenä mallina kaikille vai pitäisikö se hoitaa mallina jossa tämä kaikki perustuu tarveanalyyseihin, vuoropuhelun sidosryhmien kanssa ja komission hyväksyntämenettelyyn. Ja siksi sanoin tässä ensimmäisessä lausunnossani, että tuon mallin mukaan meillä on isompi Y YMPssä kuin tähän mennessä. Mitkä ovat ne elementit, jotka varmistavat sen, että Y on suurempi kuin tähän mennessä. Meillä on yhdeksän spesifiä tavoitetta, jota tulee katsoa sitten SWOT-analyysin arvioinnissa ja tarveanalyysin arvioinnissa EU-perussäännöt, jota täytyy noudattaa jäsenvaltioissa, kuten myöskin EU-hallinnointijärjestelmät, jota täytyy täytäntöönpanna ja jotka tarkastetaan muuten ja sitten tuo hyväksyntäprosessi, joka kaiken sitoo yhteen. Niin erittäin vaikuttava virstanpylväsluettelo, joka täytyy toteutua, jotta voidaan varmistautua siitä, että päästään eteenpäin. On muuten lainsäädännön yksi, lainsäädännön yksi eduista saada lisätä tähän luetteloon jotain. Jos te olette sitä mieltä, ei tämä ole riittävän yhteinen, niin sehän olisi osa lainsäädäntöprosessia. prosessia Dantan kysyy sitä, että miten voidaan varmistautua siitä, että YMPtä sovelletaan aivan samalla tavalla kaikkialla. Ei siitä voi olla varma, minun mielestäni. Sitä ei voi olla varma nyt, eikä sitä ikinä voi olla varma tulevaisuudessakaan. Ja kun katsotaan tätä vuosittaista aktiviteettiraporttia, niin nähdään, että on sellaisia, joilla on erittäin korkea virhetaso ja sellaisia, joissa on erittäin matala virhetaso. Kaikista niistä ponnistuksista riippumatta, jossa myöhemmin ryhdymme, niiden valtioiden suhteen, jossa virhetaso on korkea. Meillä on erilaatuista julkista hallinnointia, erilaiset lähestymistavat, joskus perusolosuhteet ovat hankalammat siellä kuin täällä. Kaikki tämä täytyy ottaa huomioon, eikä se tule muuttumaan uudessa järjestelmässäkään, mutta uusi järjestelmä toimii toisten parametrien turvin. Siinä pyritään poistamaan jo edunsaajatasolla tämä, nämä ongelmat. Sillä olemme sitä mieltä, että jos säilytämme Olemme edelleen noidan kehässä, jossa meillä on yhä yksinkert- yhä yksityiskohtaisemmat säännöt, enemmän rangaistuksia, enemmän tarkistuksia, jossa joudumme varmistautumaan ihan viimeiseen asti siitä, että ei voida kritisoida sitä työtä, joka tällä tasolla ketjussa tehdään. On mainittu, että tämä saattaa ongelmia alueille. No en usko siihen. Tämä ongelma ei varmaan ole niin iso kuin mitä se on, koska alueella jo mennään tähän ohjelman mukaan ja niillä on hyvää kokemusta suunnittelusta. Komissari Hogan on tällä hetkellä Italiassa keskustelemassa juuri nimenomaan tästä näkökulmasta Italian maatalousministerin kanssa ja niiden alueiden kanssa, jotka ovat mukana tuossa kokouksessa. Samankaltaisia yhteyksiä on ollut muihin hajautettuihin jäsenvaltioihin Saksa, Belgia, Espanja esimerkkeinä. Eikä ole mitään syytä uskoa, etteivätkö nämä säännöt, jotka koskevat alueita, voi saada asianmukaista ratkaisua osakseen. Ja kun katsotaan tätä suoritus, kykyä. Ennen kuin annan puheenvuoron tässä kollegalle, niin haluaisin vain ottaa esille vielä yhden kohdan. Tässä puhutaan indikaattoreista. Nämä indikaattorit täytyy suunnitella tavalla, jossa varmistaudutaan siitä, että indikaattorien laadun, me haluamme tietysti kaikkein parhaimmat indikaattorit, ja sitten toteutettavuuden välillä saadaan aikaiseksi tasapaino se tehokku, tehokkuuskysymystä täytyy katsoa. Ja tietysti tulosindikaattoreita on ehkä sellaisia, jotka paremminkin sopisivat niihin tavoitteisiin, joita tässä ehdotuksessa on. Mutta ne olisivat todennäköisesti niin hankalia, ettei niitä sovellettaisi. Eli se, mitä tässä ehdotuksessa löytyy, on se, mitä me pidämme kohtuulliseksi tasapainoksi indikaattorin soveltuvuuden ja toisaalta toteutettavuuden välillä. Mutta kollega, haluan lisätä tähän vielä hiukan. Only five minutes, no more. Vain viisi minuuttia. Alle sen. Vain tästä kohdasta. valinnoista. Kun sanotte, että tulokset, tässä ei mitään vaikutuksia, voin olla vain osin samaa mieltä. Tuloksissa pyrit, ohjelmassa pyritään tarkastelemaan tuloksia, joka on pyrkimys päästä johonkin tulokseen. Ja sitten vaikutus on osa järjestelmää. Vaikutus arviolla pyritään miettimään lopputulosta kentällä. Esimerkiksi jos jäsenvaltiolla on sitä mieltä, että tavoitteen saavuttaminen ympäristön kannalta vaaditaan esimerkiksi sitä, että organista hiiltä sidotaan – maaperään. Sitten voidaan ehdottaa tavoitetta, joka on maaperän sitoutuneen hiilen määrän kasvu. Ja sinne voisi olla sitten esimerkiksi voidaan määritellä, että 2-30 prosenttia alueesta kuuluu tämän tavoitteen alle. Ja tämä näkyy se vaikutus indikaattorissa, kun tilastokaverit mittavat, mittaavat ää, orgaanista hiiltä maaperässä. Mutta ymmärretään, että maaperän hedelmällisyyttä ei voi kasvattaa yhdessä yössä. Se vaaditaan aikaa. Mutta hyvä, että se jossain vaiheessa myös aloitetaan. tämä on selkeä kunnianhimoinen politiikka. Ja sitten jos ajatellaan maksujen sisäistä konvergenssia, tämä on tulosta edellisen uudistuksen yhteispäätösmenettelyllä tehdystä päätöksestä. Meillä on I24 vaikutusindikaattori, se on oikeudenmukaisuus. Me keskustelemme siitä jäsenmaissa – me puhumme yksityiskohtaisesti siitä, mitä kukin indikaattori tarkoittaa, miten tiedot pitää kerätä, mikä on oikea metodologia. Ja tämä voisi varmasti olla niiden viljelijöiden osuus, jotka saavat, että onko se 20 prosenttia viljelijät, saa 80 prosenttia tukea, se on yksi indikaattori. Ja tällä hetkellä teemme valtavasti työtä jäsenvaltioiden kanssa indikaattoreiden parissa, koska ne laativat suunnitelmia heti, joten tar- ensin tarkastellaan lukuja, sitten suunnitellaan ja sitten raportoidaan. Eli kiinnostusta on voimakkaasti. Olemme käyttäneet valtavasti aikaa jäsenvaltioiden kanssa keskustellaan kaikista yksityiskohdista. Voimme tulla missä vaiheessa mitä me indikaattoreista tuumimme. Koska kun saamme lisää selkoa, niin varmasti myös huolenaiheet, joita tänään kuulimme, kaikkoavat. Meillä on kolme minuuttia. Ensinnäkin maan ostaminen spekulatiivisiin päämääriin. Chubak puhui, me olemme puhuneet tästä. Meillä on ollut tästä mietintä ja nuori holtalainen viljelijä ja no Hassin eh, mietintö. Me olemme ottaneet tämän huomioon. Alueiden ongelmat. Alueet valmistautuvat. Suunnitelmia on. Ja uskon, että tämä on hyvä työtä, vaikka moni muotoisuutta on, eli tässäkin on jo kokemusta. Ja sitten tämä yhteisöelementti, miten säilyttää tämä, nämä yhteiset piirteet. Meillä on komission hyväksyntämenettely, joka auttaa, mutta meillä on kommentti, eikö komissiolla ole vähän liikakin tekemistä? Eikö se kuitenkin rajoita parlamentin roolia, koska se neuvottelee jäsenvaltioiden kanssa. Ja lainsäädäntövallan käyttäjä on osa peliä, mutta parlamentti ei. Voidaan ajatella, että parlamentti seuraa lainsäädäntöprosessia, mutta ei se ole täysin mukana tässä kokonaisuudessa. jossakin vaiheessa meidän pitäisi tehdä arviomme. Koska sen näitä, että jäsenvaltiot ja komissio. Jossain vaiheessa maatalousvaliokunnan pitäisi tehdä oma arvionsa ja parlamentin. Uskon, että maatalousvaliokunta varmasti muistuttaa teitä roolistaan vielä. Mutta nyt me käymme vuoropuhelua. Me olemme puhuneet aika vähän tästä maatalouskäsitystä. Herra Flanagan, mutta minuutti vai? Like the opportunity to bring something. Haluaisin ottaa esille asian muissa asioissa. Ennen kuin artikla 50 käynnistettiin, meille kerrottiin tässä valiokunnassa, että emme saaneet keskustella Brexitistä ennen kuin se olisi ajankohtaista. Emme saaneet koostaa erityisvaliokuntaa, jossa keskusteltaisiin sen seurauksista. Kun nyt katsotaan sitä, että meillä saattaa syntyä Brexit ilman sopimusta Irlanti ja Pohjois-Irlannin kuusi maakuntaa joutuvat kärsimään todella rankoista seurauksista. Täällä turhaan on varmaan sitä selvittää, miten kaikki, kaikki meihin tämä saattaa vaikuttaa kielteisesti. Haluaisin tietää, että keskustellaanko tästä torstaina tai milloin siitä keskustellaan tulevassa agrivaliokuntakokouksessa, koska ei ole mitään tärkeämpää koko minun maassani tällä hetkellä kuin tämä hirvittävä kuilu, joka meillä on edessämme, jollei tätä sopimusta saada aikaiseksi. Meillä on hallituksella kuultu jotain pientä sen suhteen, mitä komissio ehkä saattaa tehdä, agrivaliokuntana ja valiokuntana, jonka on tarkoitus olla johtavassa asemassa tässä Euroopan parlamentissa, voisimmeko saada käydä keskustelun tästä asiasta ja voisimmeko saada komissiolta myös briefausta sen suhteen, mitä se aikoo tehdä, jos Brexit syntyy ilman sopimusta, sillä me tiedämme, että se johtaa todelliseen ja täydelliseen Irlannin saaren kaaukseen. Tak, trudno się z tym nie zgodzić, co pan mówi. Sądzę, że... Aika olla eri mieltä. Seuraava kokemus on 7. päivä. Silloin ei riitä aikaa, mutta 18.3. meidän pitäisi pystyä sitä puhumaan. Ja saamme varmasti lisätietoa siitä, mitä tapahtuu hallituksen neuvoston kesken. Olemme pyytäneet sihteeristä ottamaan tämän 18 esityslistalla. Uskon, että päätöksiä on tehty sinne mennessä ja meidän pitää kokouksessa toimia. Keskusteltavaa varmasti silloin on. Ja me silloin rahoitellaan näitä että Seitsemäs päivä on siis seuraava kokous kymmenestä kolmeen ja sitten 18. Minusta nämä keskustelut oikein mukavia, kun on aikaa keskustella ei pidä raottaa turhaa ihmisten puheaikaa, vaan meillä on komissio ja jäsenet. Näin konsensus luodaan. Hyvää iltaa. Kiitos tulkeille ja asiantuntijoille. Kiitos ihan kaikille.